Good afternoon, dear colleagues. We are going to... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Me järjestämme tänä iltapäivänä kuulemisemme ähm, ja tarkastelemme uudelleen sijoituskysymyksiä. Me nyt aloitamme virallisesti live-valiokunnan kokoukseni muutamia tiedotusasioita. Ensin hyväksymme esityslistan, ellei mitään huomioita ole. Esityslista katsotaan näin virallisesti hyväksytyksi. Minulla on muutamia ilmoitusasioita. Ensinnäkin äh, kieliprofiili valitettavasti Tanskan, Liettuan, Lattian, Maltan, Unkarin ja Iirin kielten tulkkausta ei tänään ole saatavilla. Ja minulla olisi muutamia lisähuomioita koordinaattoreiden suositukset 205 säännön mukaisesti. Ensinnäkin esittelijöiden nimetykset. Raja Pust SND-ryhmästä on nimetty esittelijäksi toimenpanomietintöön, joka käsittelee eurooppalaista äm, suojamääräystä naisten asian valiokunnasta ja tämän lisäksi me valitsimme esittelijän. Tähän vala- valaistukselle nyt tapahtui. En tiedä, mitä täällä salissa tapahtuu. Puheenjohtaja sanoi tämän hyvin kirkasta. Lausunto esittelee Stevens ECR-ryhmästä. Lausunto on, joka käsittelee, tämäkin hyvin pitkä nimi, matkustajalaivojen laivojen Ähm, matkustajia koskeva lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenmaiden satamiin saapumien tai niistä lähtevien laivojen äh, säännöstöksi ja SND-ryhmästä myöskin vuoden 2016 yleisen talousarvion esittelijä. Jos valiokunta tukee näitä ilmoitukseen katsotaan hyväksytyksiä Nyt, hyvät kollegat, olen erittäin onnellinen, että voin esittelijän Malin Björkin kanssa kutsua teidät tervetulleeksi Euroopan unionin uudelleen sijoitus kehyksestä käsittelevään kuulemiseen. Nyt me tulemme kaksi tuntia käsittelemään Euroopan unionin uudelleen sijoittamiskehystä. Kolmansien maiden kansalaiset, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, joita siirretään kolmansista maista jäsenmaihin. Tämä on yksi kaikkein kiireellisimpiä kysymyksiä, joita me käsittelemme tässä valiokunnassa tällä hetkellä. Uudelleen sijoittaminen erityisesti on yksi kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Maanmuuttajien siirtojen lisäksi. Tämä on yksi kaikkein painavimpia kysymyksiä. Nyt esittelijä on laatimassa mietintöä. Te tulette tänään auttamaan häntä mokkaamaan komission aloitetta. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä liittyen uudelleen sijoittamiseen. Tarkoituksena on luoda kehitys, kehystö äh, Euroopan unionille ja tähän liittyy yhteisen turvapaikanhakujärjestelmän uudistaminen. Sanoisin vain muutaman sanan sen ennen kuin esittelin. Esittelen, esittelen ensinnäkin Komission asetusaloituksen tarkoituksena on luoda pysyvä yhtenäinen uudelleen sijoittumispuitteisto Euroopan unionin laajuinen sellainen. Tämä tarkoittaa, että kolmansien maisen kansalaiset, jotka ähm, saavat kansainvälistä suojelua, kuuluvat tähän piirin kuitenkin jäsenmaat, voivat päättää, kuinka monta henkilöä ottavat vastaan vuosittain ja uudelleen sijoittaminen äh, komission ehdotuksen mukaan tehdään neuvoston hyväksymän vuotuisen uudelleensijoittamisohjelman ähm, ja komission hyväksymän uudelleensijoittamiskohdennuksen mukaisesti. Euroopan unionin uudelleensijoittamispuitteisto määrittelee vain ne kriteerit, jotka täytyy ottaa huomioon, kun määrittelemme ne alueet tai kolmannet maat, joilta uudelleensijoitusta tapahtuu tulemme luomaan yhteiset standardimenettelyt ähm, sijoitusehdokkaiden vastaanottoa äh, koskien ja meillä on myöskin äh, yhteiset äh, ehdot Euroopan unionin uudelleen sijoittamisjärjestelmälle, yhteinen kriteeristö kandidaatille, jotka joko otetaan tai käännytetään. Kuitenkin jäsenet ja maalin tulevat käsittelemään Monia kysymyksiä on jo herännyt tähän aloitteeseen liittyen. Esimerkiksi rahoituskysymys, Euroopan unionin ja kansallisten järjestelmien rahoittaminen, äh, valintakriteerit äh, ja näiden ähm, välinen käyttäminen perheenyhdistämisen sijaan ja äh, yhdessä maassa hylätyt ehdokkaat, heidän ähm, toimensa tämän lisäksi Meillä on vuotuisia tai mahdollisia delegoituja sairauksia. Me käsittelemme kaikkia näitä kysymyksiä tänään. Hyvät kollegat, äh, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö uudelleen sijoittamiskysymys olisi yksi kaikkein tärkeimpiä välineitä, joita meillä on tässä yhteisessä turvapaikkasuunnitelmassa. Mehän kaikki tiedämme, ettei se toimi kyllin hyvin. Ja tämän päivän kuuleminen tulee olemaan tärkeä osa tätä keskustelua. Ensin erittäin mielelläni annan puheenvuoron ähm, edustaja Björkille esittelijälle tässä kysymyksessä. Ja hän tulee esittelemään hyvin tärkeän ähm, puhujalistan. Malin, ole hyvä. Thank you, Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitän vieraita, jotka ovat saapuneet paikalle tänään. Tämä on tärkeää minun työlleni ja koko parlamentin työlle. Jatkan muuten nyt sitten esitystäni ruotsin kielellä, eli ehkäpä jotkut teistä haluatte laittaa kuulokkeet päähän. Eli tänään meillä on tilaisuus kuunnella vieraitamme, asiantuntijoitamme, sidosryhmien edustajia niin, että saamme hyvän käsityksen siitä, miten uudelleen sijoittaminen eri maissa tapahtuu ja miten se tapahtuu myös kansainvälisesti. Juuri niin kuin puheenjohtaja on todennut, esityksessä kyse on yhdestä niistä harvoista laillisista teistä pakolaisten päästä Eurooppaan suojaa saamaan. Siksi se on niin tärkeä, tärkeä suuri kysymys Euroopan parlamentille ja koko Euroopan unionille. Siksi on myös tärkeää, että asia hoidetaan kunnolla oikein. Mitä tarkoitan tällä? No, minun mielestäni Euroopan unionin uudelleensijoittamisohjelman täytyy perustua niihin myönteisiin kokemuksiin, joita on jo saatu, ja niihin periaatteisiin, jotka kansainvälisesti on määritelty turvapaikkalainsäädännössä. Ja sen tulee perustua siihen työhön, jota kansainväliset yhteisöt ja instituutiot, kuten UNHCR, ovat tehneet tähän mennessä. Ja samoin siihen työhön, jota vapaaehtoisjärjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet. Jotta Euroopan uudelleensijoittamisohjelma oli, toisi lisäarvoa, niin sitä on vahvistettava. Meidän täytyy toimia niin, että Euroopan unioni toimii kokonaisuutena ja ottaa vastaan enemmän pakolaisia kuin tähän asti. Haluamme lisätä näiden ihmisten määrää huomattavasti. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä tavoitteita tässä ehdotuksessa. Muutenhan täällä ei tässä ei ole mitään mieltä, mitään järkeä. Parhaat kollegat, YK on uudelleen sijoittamisohjelma on ollut olemassa jo vuosikymmeniä ja se perustuu siihen ajatukseen, että meillä on yhteinen vastuu ja solida- meidän on oltava solidaarisia. Meidän on kannettava yhteisvastuu pakolaisista. Eri maat lupaavat tämän toisilleen ja tähän periaatteeseen meidän täytyy pohjata toimemme, antaa humanitaarista suojelua niin monelle ihmiselle kuin mahdollista. Tämän lisäksi meidän on tarkasteltava asiaa eurooppalaisesti ja kansainvälisesti ja meidän täytyy ymmärtää, että ettei, ettei tämä tule pysähtämään, pysäyttämään spontaania tuloa Suomeen. Ja tästä ei saa tulla äh, asia, jota käytetään maahanmuuttovalvontaa äh, varten. Tämä, tämä rikkoisi koko olemassa olevan järjestelmän, jota on rakennettu niin monen vuoden ajan. Meidän on tuettava kansallisia järjestelmiä eikä estettävä niitä toimimasta. Meidän täytyy saada EU-ohjelma, e joka on parempi, ja, parempi kuin kansalliset ohjelmat niin sanotusti. Missään nimessä se, sen ei tule niitä kuitenkaan korvata, vaan tukea. Komissio on tehnyt oman lainsäädäntöehdotuksensa ja Euroopan parlamentti on nyt aloittanut työnsä parantaakseen Euroopan komission ehdotusta. Tulemme parantamaan tekstiä eri kannoilta ja tätä ennen kuulemme äh, kansainvälisten toimielinten edustajia, EU-toimielinten edustajia, äh, kansallisia asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Minulle tulee olemaan äärimmäisen tärkeää kuulla tänään asiantuntijoitamme, koska teidän huomionne ja kantanne tulevat olemaan tärkeitä meidän jatkotyöllemme. Ensin European Migration Network, joka kertoo jo olemassa olevista uudelleensijoittamisohjelmista eri jäsenvaltioissa – Tästä on tehty tutkimus. Sitten kuulemme UNHCRn edustajaa. UNHCR on aivan keskeinen toimija tässä asiassa. Ja lisäksi tulemme kuulemaan ICMCn edustajaa. Eh, he edustavat eri vapaaehtoisjärjestöjä. Heillä on valtavasti kokemusta ja he ovat aivan keskeinen toimija tässä uudelleen sijoittamiskysymyksessä, jotta se saadaan toimimaan Euroopan tasolla. Sitten kuulemme Oskar Ekbladia, joka edustaa Ruotsin maahanmuuttovirastoa. Hän kertoo ihan konkreettisesti siitä, miten tämä on toiminut Ruotsissa. Ja sitten äh, kuulemme vielä iom edustajaa. Erinomaista, hienoa. Minä palaan keskusteluun sitten myöhemmin ja nyt haluan kuulla asiantuntijoitamme. Kiitos paljon. Thank you very much. Äh, paljon kiitoksia. Mä olin, äh, olet aivan oikeassa tässä. vierailemme jälkeen maalin käyttöön puheenvuoron, jos tässä tulee jotakin erityiskysymyksiä esiin. Aloitamme tämän listan mukaisesti, jonka jolle kuulimme ensin Euroopan unionin muuttoliikenneverkoston edustaja, joka on tehnyt ähm, vertailevan analyysin uudelleensijoittamismenettelystä eri jäsenmaissa. Äh, tämän tulee esittelemään mm, Ruotsin maahanmuutto Ähm, viraston edustaja Meng Björnsson, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Malin Björkiä ja Libe-valiokunnan jäseniä kutsusta ja mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus, joka on aivan upo uusi. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla täällä tänään. Kun aloitimme tämän tutkimuksen noin vuosi sitten, toivoimme tietenkin, että se herättäisi kiinnostusta, mutta emme arvanneet, että siitä aivan suoraan olisi hyötyä tähän lainsäädäntötyöhön, niin olemme tietenkin tyytyväisiä tästä ja toivomme, että ne, jotka sitä lukevat, löytävät siitä hyödyllisiä tosiasioita koskien Euroopan uuden sijoittamista ja humanitaarisesta maahan pääsyjärjestelmää ja sitä, kuinka ne toimivat eri jäsenvaltiossa. Taustasta ensin tutkimuksen perusteista, kuten kaikki tietävät, Maailmanlaajuisesti pakolaisten määrä on kasvussa ja Euroopan unionin tilanne on ollut varsin kaoottinen tällä alalla. Siirtolaisuuspaino, siirtolaisuuspaino on ollut aivan poikkeuksellista ja, ja, ja pakolaiset ovat joutuneet käyttämään hyvin vaarallisia reittejä, säännönvastaisia reittejä. Tarvitaan siis uusia ja, uusia ja useampia laillisia reittejä tulla tänne. Tutkimus on tarjoaa tällaisia vaihtoehtoja. Toki olemassa oleviakin voitaisiin parantaa ja laajentaa tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa eri järjestelmiä Euroopan unionissa ja Norjassa niin koskien tätä alaa ja saada näkemyksiä, kuinka ohjelmat toimivat. Tarkoituksena on myös tutkia uusia kehityskulkuja ja luoda katsaus eri haasteisiin, joita jäsenvaltioissa on ollut ja mitä sieltä on opittu. Tämän lisäksi olemme myös tutustuneet tällaisiin yksityisiin sponsorointijärjestelmiin, joita on käytetty joissakin jäsenvaltioissa. Jos haluatte tutustua tähän tutkimukseen, niin siitä on kolme formaattia olemassa. Tietenkin tärkein on tämä kokonaistutkimus, Syntesin tutkimus, jossa verrataan järjestelmiä eri maissa. Tämä on noin 61 sivu sitten meillä lyhyt yhteenveto niille, joilla ei ole aikaa lukea koko tutkimusta. Se on vain kahdeksan sivua jossa vedetään yhteen tärkeimmät löydökset, niin kuten eh, Euroopan muuttoliikeverkostossa EMÄ yleensäkin. Meillä on myös kan- kansalliset eh, kertomukset eh, eri osallista ja valtiolta. Meillä on 24 maaraporttia myös saatavina koskien uudelleen sijoittamista ja humanitaarista, humanitaarista maahan pääsyä. Tutkimuksessa mukana 23 EU-maata ja Norja. Tanska, Portugali, Romania, Slovenia ja Kreikka eivät olleet mukana. Lyhyesti haluaisin kertoa, miten määrittelimme nämä käsitteet. Uudelleen sijoittaminen on määritelty kolmannen maan kansalaisen tai valtiottoman henkilön siirtyminen UNHCRn pyynnöstä, eh, kun kyseessä on kansainvälistä suojelua tarvitseva henkilöä. Hänet siirretään kolmannesta maasta jäsenvaltioon silloin, kun he saavat siellä pakolaisstatuksen tai vastaavan. Humanitaarista maahan, puuttua, maahan pääsyä ei ole varsinaisesti määritelty, mutta se on hyvin lähellä uudelleen sijoittamista mutta, se, mutta tällaiset tapaukset eivät täysin vastaa määritelmää. Esimerkiksi voidaan myöntää edunsaajalle ainoastaan väliaikainen oleskelulupa tai kyseessä on mahdollisesti väliaikainen, lyhytaikainen järjestely, mutta mitään pitkän ajan perspektiivejä ei näin ihmisille anneta. Aivan lyhyesti yleiskuva tilastoista. Viime viiden vuoden aikana 2011-2015 maa, joka eniten, tai maat, jotka etin, eniten ottivat vastaan näitä pakolaisia, olivat äh, Saksa, Ruotsi, Norja, Suomi, sitten Yhdistynyt kuningaskunta, Hollanti, Ranska, Itävalta. Sitten täällä on monia maita, jotka eivät ole mukana tässä, jotka ovat aloittaneet näitä järjestelmiä, mutta äh, numerot ovat vielä aika pieniä. On toinenkin kaavio täällä vielä. Tässä, tämä on ehkä aika kiinnostava kaavio nähden taustatietona uudelleen sijoittamiselle. Olemme ver, vertasimme, kuinka paljon niin, ihmisiä on Euroopan uudelleen sijoitettu siihen, kuinka paljon myönteisiä pakolaisia hakemuksia on hyväksytty. Eli tämä sininen kuva ei tässä kuvaa näitä kiintiöpakolaisia, näitä uudelleen sijoitettuja, vain muuten tulleita Eli eh, uudelleen sijoittaminen on vain pieni osa tästä kokonaismäärästä. Suurin osa tulee näistä spontaanista tulleista turvapaikanhakijoista. Ja tuota, uudelleen sijoittamissa pylvästä varmaan olisi syytä nostaa. Sitten tässä on kaavio, joka kertoo jäsenvaltioiden aloitusajoista koskien tätä ohjelmaa. Joissakin maissa on uudelleen sijoitusohjelmia ollut jo hyvin kauan. Ja heillä, näissä maissa on pitkä kokemus asiasta vuodesta 2010 alkaen eh, maiden määrä on kasvanut aika vahvasti, erityisesti vuonna 2015 ja 2016 maita on tullut paljon lisää mukaan. Tässä kuvassa näytetään eri eh, ryhmiä ja Euroopan unionin maat on jaettu neljään ryhmään. Maat, joissa on pysyvä uuden sijoitusohjelma, sitten maat, joissa on mm, sekä sekä tällainen uudelleen sijoitus että myös humanitaarinen maahanpyösyohjelma. Tässä on Itävalta, Tsekki, Saksa, Irlanti, UK. Sitten meillä on ryhmä, jossa on tilapäinen sijoitus ja, tai humanitaarinen maahanpöysyohjelma. Ja sitten viimeiseksi maat, jotka ovat perustamassa parhaillaan uuden sijoitusjärjestelmä Kypros, Kroatia, Liettua, Latvia ja Malta. Maiden väliin siis äh, on todettiin, että täällä on 17 jäsenvaltiota ja Norja, joissa on olemassaan tällainen ohjelma tai on ollut menneisyydessä. Kyseinen ohjelma kuudella jäsenvaltiolla ei vielä ole kokemusta uudelleen sijoittamisesta tai humanitaarisesta maahanpääsystä. Jäsenvaltioiden järjestelmien ja tavoitteet ovat samankaltaisia, eli tarjotaan suojaa ja autetaan äh, maita, joihin nämä henkilöt saapuvat ensimmäisenä, tarjotaan pysyviä pysyviä ratkaisuja, mutta luonteenpiirteiltä nämä ovat erilaisia. Erityyppisiä järjestelmiä on olemassa joissakin maissa on käytössä kiintiöt ja on erilaisia valintakriteerejä, joita jäsenvaltiot käyttävät ja myös erilaisia menettelyjä käytetään uudelleen sijoittamisessa. Puhun lyhyesti pian joistakin näistä asioista. Ensinnäkin valinta, menettelyt ja edunsaaja-asema. UNHCR yleensä tunnistaa ehdokkaat uudelleen sijoittamista varten. Jäsenvaltiot tekevät sitten lopullisen päätöksen, tehdäänkö tämä uudelleen sijoitus vai ei. Ja mahdollisesti äh, mennään tuonne äh, kauttakulkumaihin äh, tutustumaan tilanteeseen tai myös voidaan tehdä päätöksiä asiapapereiden perusteella. Voi olla, että esimerkiksi jäsenvaltion maahanmuuttoviranomaiset toimivat aivan kotimaastaan Kiesiin ja toimivat UNHCRn paperien perusteella. Yleisesti ottaen on äh, todettu, että UNHCR pitää tunnistaa, tunnistaa henkilö pakolaiseksi ensin. Jotkut hyväksyvät myös äh, tällaista toissijaista suojelua ja toiset äh, jäsenvaltiot arvioivat tilanteen uudelleen UNHCRn jälkeen ja toiset eivät, vaan toiset luottavat UNHCRn arvioon. Humanitaarinen maahan pääsy voidaan tehdä ilman UNHCRn alkuarviota ja se voi olla myös väliaikaista pysyvän sijaan. Sitten on myös lisää kriteerejä valinta, valinta varten ja prioriteettijärjestelmiä jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot käyttävät erilaisia kriteerejä, kuten esimerkiksi haavoittuvuuden taso, esimerkiksi väkivallan tai kidutuksen uhrit tai lääkehoitoa tarvitsevat henkilöt. Jotkut kiinnittävät huomiota erityisesti tiettyihin ikäryhmiin, vanhuksiin tai lapsiin tai mahdollisesti yksinhuoltaja äiteihin. Jossakin maissa otetaan huomioon perheen yhteys ja olemassa olevat siteet, joita pakolaisilla voi olla kohdemaan kanssa ja joissa maissa pyritään myös jotenkin mittaamaan henkilön mahdollista kotoutumispotentiaalia. Kielteisellä puolella käytetään myös poissulkukriteerejä Joissakin jäsenvaltiossa on myös mielenkiintoista todeta, että joissakin jäsenvaltioissa on tällainen hätäkiintiö normaalikiintiön lisäksi silloin, kun kyseessä on erityisen kiireinen tilanne. Esimerkiksi Hollanti, Ruotsi ja Suomi käyttävät tällaista linjaa. Sitten tämä asema ja kiintiöt ja maantieteellinen tilanne. Suurimmassa osassa jäsenvaltioista annetaan näille eh, uudelleen sijoitettuille ja muille pakolle sama asema, mutta, mutta as, asumistilanteet ja muut voivat vähän vaihdella. Käytetään myös vuosittaisia tai monivuotisia kiintiöitä uudelleen sijoittamista varten ja monissa maissa on maantieteellisiä prioriteetteja. Nyt viime aikoina on kiinnitetty yritystä huomiota syyrialaisiin sitten saapumisen jälkeinen tilanne. Joissakin jäsenvaltioissa pakolaiset otetaan ensin vastaanottokeskuksiin ennen kuin heille osoitetaan pysyviä asuntoja, mutta toisissa maissa annetaan pysyvä asunto välittömästi. Kaikissa jäsenvaltioissa on kotouttamisjärjestelmiä, mutta mutta mm, se vaihtelee aika paljon. Siellä on erilaisia kielikursseja ja pääsy työmarkkinoille ja etuja ja muita. Ja se, jossakin jäsenvaltiossa on myös sisäinen jakojärjestelmä niin, että henkilöitä sijoitellaan eri kuntiin. Toisissa maissa ei tällaista järjestelmää ole käytössä. Sitten yksityinen sponsorointi. Tämä on vähän erilainen asia. Tässä yksityiset toimijat tulevat mukaan Olemme tätäkin pyrkineet tutkimaan, mutta havaitsimme, että vain viidessä jäsenvaltiossa on muodollisia yksityisen sponsorin ohjelman järjestelmiä. nämä määrät ovat hyvin pieniä. Saksassa esimerkiksi on viime vuosina tullut paljon ihmisiä Saksaan johtuen perhesiteistä. Yksityinen sponsorisuhde usein, usein muistuttaa jälleen perheenyhdistämistä, mutta sitä voivat hyötyä myös sellaiset, jotka eivät ehkä virallista perheiden yhdistämistä voisi hyödyntää. Joskus myös kiinnitetään huomiota tiettyihin uskontoryhmiin. Joka tapauksessa nämä määrät ovat aika pieniä, mutta tietyt maat ovat ilmoittaneet kiinnostuksesta tätä järjestelmää kohtaan. Sitten loppu vielä lyhyesti haasteista, joita olemme havainneet. Ne voivat liittyä tilanteeseen ennen lähtöön tai saapumisen jälkeen. Ennen lähtöä menettelyt voivat olla hyvin pitkiä ja siirrot voivat olla aikaa vieviä, voi olla myös logistisia tai esteitä tai turvallisuusriskejä, jotka vaikeuttavat valintamekanismeja. Saattaa olla myös vaikeuksia saada matka-asiakirjoja näille henkilöille. Ennen lähtöä tarjotaan tietoja mutta tämäkin on joskus vaikeaa, koska tähän tarvitaan resursseja, henkilöitä, jotka sen tekevät. Pyritään kuitenkin jollakin tavalla hallinnoimaan näiden henkilöiden odotuksia niin, että ihmisillä olisi tietoa, mitä he voivat odottaa saavuttuaan kohden maahansa. Sitten saapumisen jälkeinen aika, siihen kuuluu asunnon järjestäminen, joka on usein ongelma. Asuntopula on ongelma myös kielikurssien järjestäminen on vaikeaa sekä työpaikkojen ja tarjoaminen ja erityisen tuen löytäminen. Kuinka näihin haasteisiin sitten on vastattu? Tarvitaan hyvää koordinaatiota viranomaisten välillä. Tämän tutkimus on osoittanut esimerkiksi kansallisen ja kunnallisen paikallisen tason välillä tarvitaan koordinaatiota. On myös annettava realistista, asianmukaista tietoa ja riittävästi kulttuurista suuntausta niin, että edunsaajat voivat valmistautua tilanteeseen ja voidaan eh, heidän odotuksen hallinnoida, että todella ihmiset tietävät, mitä he voivat, mitä heitä, mikä heitä odottaa. Asuntotilanteen parantaminen on tärkeää ja olisi heti saavuttua voitava tarjota pysyvä asunto. Olisi myös lisättävä paikallisyhteisöjen, paikallispolitiikkojen vapaaehtoisten roolia niin, että pakolaiset eivät jäisi yksin saapumisen jälkeen. Jossakin maissa on sellaisia aloitteita, jossa muut tupakolliset, jotka ovat olleet jo pidempään maassa, antavat tukea vasta saapuneille. Sitten äh, päätelmäni. Sitoumukset ja lupaukset äh, maiden taholta ovat kyllä merkittävästi lisääntyneet viime vuosina, mutta kaiken kaikkiaan uudelleen sijoittamisen ne luvut ovat hyvin alhaisia ja luultavasti vielä liian alhaisia, niin että se voisi olla vaihtoehto säännönvastaiseen maahantuloon, milloin sitten todellisia vaihtoehtoja saattaisiin, koska oli, niin, niin, jos halutaan tähän päästä, niin myöriä olisi lisättävä. On edistettävä uudelleen sijoittamista asianmukaisen prosessin kautta ja otettava kunnat mukaan ja pyrostettava myönteisiä kokemuksia joita näille maille tästä tulee. Ja olisi myös tärkeää, että näissä maissa etukäteen suunniteltaisiin kotouttamista ja, ja muutenkin sitä, kuinka nämä ihmiset otetaan vastaan. Ja sitten olisi ehkä mahdollista ja ehkä hyvä harkita yksityistä sponsorointia. Se on vielä meillä uusi, mutta Kanadassa käytetään tällaista järjestelmää aika laajasti ja sitä olisi vielä tutkittava. Otan mielelläni kysymyksiä ja minun voi ottaa myös kokouksen jälkeen sähköpostitse mielellään yhteyttä ja oikein mielelläni vastaan kysymykseen. Paljon, käsittääkseni, paljon kiitoksia käsittääkseni tämä raportti on saatavilla verkkosivuillamme, joten saatte yksityiskohtaisempia esimerkkejä tästä vertailevasta tutkimuksesta sieltä. Paljon kiitoksia. Luonnollisesti kierroksen lopussa voitte esittää kaikille puhujille kysymyksiä. Jos teillä on polttavia kysymyksiä tällä hetkellä, voitte antaa minulle merkin, mutta olkaa siis hyvät, jos näin on, niin antakaa minulle merkki. Muutoin otamme kysymykset tämän kierroksen lopuksi. Nythän me saamme UNHCRn analyysin eurooppalaisesta ehdotusta puitteistosta. Nyt Madalise Sebrak tulee antamaan kantansa tähän Euroopan unionin ehdotukseen. Paljon kiitoksia ja kiitoksia valiokunnalle siitä, että olette antaneet meille mahdollisuuden ähm, käsitellä tätä erittäin tärkeää kysymystä, tärkeää virstanpylvästä sanoisin aloitetta, joka on tullut Euroopan komissiolta ja Euroopan unionilta nyt kun katsomme paneelia ja katsomme näitä äm, puheenvuoroja paneelissa, ne ovat aivan uudelleen sijoittamisen ytimessä. Uudelleen sijoittaminen on ollut kumppanuustoimintaa luonneeltaan. Meillä on erilaisia toimijoita, UNHCR, kansalaisjärjestöjä ja muita, jotka saavat uudelleen sijoittamiset todella tapahtumaan. Kiitokset tästä. Tämä mahdollisuus on meille yksi monista, ehkäpä yksi ensimmäisistä muodollisista mahdollisuuksista tehdä töitä Euroopan unionin ja sen toimielinten kanssa tämän erittäin tärkeän kehyksen kehittämisessä. Haluaisimme tarttua tähän mahdollisuuteen emme vain siksi, että haluaisimme jakaa alustavia ajatuksiamme tästä kehyksestä, vaan myöskin, jotta voisimme keskustella ja kuunnella teitä, sillä tämä tulee mielestämme auttamaan kestävän vankan Euroopan unionin uudelleen sijoittamisohjelman luomisessa. Sellaista olemme kipeän kauan tarvinneet. tämä myöskin tulee eh, antamaan tietoa meidän kannastamme. Toivottavasti se on sellainen, jonka jaamme jäsenmaiden ja Euroopan unionin kanssa, toimielinten kanssa tulevina päivinä. Eli sallikaa minut aivan aluksi todeta, että Tämä uudelleen sijoittamiskehys on oikea-aikainen tervetullut globaalin vastuun ja on menetelmä. Todennäköisesti ei ole tarpeen pitkällisesti käsitellä tosiasioita kentällä ja sitä globaalia muuttoliikettä, joka on käynnissä ja aivan ennen näkemätöntä uudelleen sijoittamistarvetta. Ainakin 1,2 miljoonaa henkilöä ensi vuonna tulee uudelleen sijoittamista tarvitsemaan. Joten tämä aikataulu on nyt erittäin oikea-aikainen ja meillä on tärkeä askel kohti vankempaa, tasapainoisempaa eurooppalaista uudelleen sijoittamisohjelmaa. Nyt on oikea aika globaalisti toimia vastuun jaon alalla. Me näemme, että tämä on myöskin johdonmukaista, kun tarkastelemme sitä, mihin jäsenmaat ovat New Yorkin julistuksessa 19. syyskuuta sitoutuneet. Siinähän vedottiin nimenomaisesti uudelleen sidottamisen äh, luomiseksi ja muiden pakolaisten käytävien luomiseksi. Kun tarkastelemme tätä kehystä Euroopan unionissa, se on äh, uskoakseni monien täällä toimijoiden työn tulosta ja myöskin äh, mm, UNHCR ja muiden organisaatioiden työn tulosta. Tämä on mahdollisuus nyt vahvistaa kumppanuutta, joka on ollut uudelleen sijoittamisen pohjalla niin kauan kuin sitä on tapahtunut. UNHCR eurooppalaisessa kontekstissa on tehnyt vuosia töitä, vuosikymmeniä sanoisin, ja kehittänyt hyvin vankkaa kansallista uudelleen sijoittamisohjelmaa eri Euroopan unionin jäsenmaissa. Me olemme myöskin tehneet töitä Euroopan komission kanssa ja myöskin Euroopan unionin 2005 mm, EC-ohjelman parissa. Tuolloin 11 jäsenmaata ryhtyi tämän erityis ohjelman myötä uudelleen sijoittamiseen. Tämän tyyppinen kumppanuuden ja yhteistyön henki on jotakin, mitä UNHCR haluaisi tukea. Me näemme oman roolimme tässä työssä tukijan roolina, mutta me voimme myöskin äh, tarjota omaa vipuvoimaamme ja lisäarvoamme prosessissa. Me ähm, haluaisimme tehdä töitä jo olemassa olevan arkkitehtuurin linjoilla, sen puitteiston linjoilla, joka on ohjannut uudelleen sijoittamistoimia eurooppalaisissa jäsenmaissa jo hyvin kauan aikaa. Me haluaisimme siis auttaa tämän prosessin tukemisessa. Monet asiat saattavat olla mielenkiintoisia tuoda esiin kun kehittelemme kantaamme. Ensinnäkin toivotamme tervetulleeksi maininnan kehyksen yhteydessä siitä, että se haluaa tehdä töitä käynnissä olevien humanitaaristen ohjelmien kanssa. Meillä on äm, jo muuttoliikenneverkosto hyvin paljon eurooppalaisten jäsenmaiden, Euroopan unionin jäsenmaiden kokemusta on jo olemassa uudelleen sijoittamista. Tämä täydentävyyskysymys on erittäin kriittinen kahdesta syystä. Ensinnäkin se tekee meille mahdolliseksi tarjota lisäarvoa olemassa oleviin kansallisiin ohjelmiin ja tarjota enemmän paikkoja kansallisten ohjelmien ylikin. Toisekseen, kuten aikaisemmin puhuja mainitsikin, Meillä on ollut niin paljon hyviä käytänteitä kansallisissa ohjelmissa, esimerkiksi eh, nämä hätäkiintiöt ja muut menettelyt kansallisissa ohjelmissa, että meidän täytyy pyrkiä säilyttämään nämä uudelleen sijoittamistarpeisiin nimenomaisesti vastaavat menettelyt näistä kansallisista ohjelmista. Jos hukkaisimme nämä osasit, menettäisimme monia mahdollisuuksia. Ajatuksena on siis rakentaa niiden pohjalle niin paljon kuin mahdollista. Tämän jälkeen kuulemme äm, Ruotsin kokemuksista Oskarilta ja tämä on yksi niistä ohjelmista, joita on rakennettu aikanaan nimenomaisten tarpeiden kattamiseksi ja niiden varaan me haluaisimme rakentaa lisää. Tässä kehyksessä me haluaisimme myöskin eh, nähdä mahdollisuuden palvella suurempia määriä. Tarve on hyvin suuri, joten me tarvitsemme eh, sellaista volyymiä, joka vastaa tarpeen. Kuitenkin tähän liittyy monia taloudellisia, teknisiä kysymyksiä. Teknisiä kysymyksiä haluaisin korostaa. Teknisiä ratkaisuja on niiden jäsenmaiden saatavilla saatettava joilla ei ole pitkällistä kokemusta uudelleen sijoittamistoiminnasta. Myöskin ennakoitavuus ja suunnittelu. Me tiedämme, että kehyksen tarkoitus on tehokkaasti tarjota mahdollisuuksia täyttää konkreettiset jäsenmaiden sitoumukset, ja se on tervetullut. Uudelleen sijoittamiseen pitkän aikaa sitoutuneet toimijat tietävät, kuinka harvikasta ennakointi ja suunnittelu on tällä alalla, joten Mielestämme se, että kehys tulee olemaan ennakoitavissa, on hyvin tervetullutta. Näin me voimme suunnitella tulevien vuosien toimia. Kuitenkin toivomme, että mahdollisimman paljon tämä suunnittelu olisi samoilla linjoilla UNHCRn yleisen suunnittelun kanssa. Kuten erät sitä ehkä tietävät, äh, ne ovat, liittyvät näihin vuotuisiin kolmikanta kuulemisiin, jotka järjestetään joka vuosi kesäkuussa uudelleen sijoittamisen alalla. Tarkoituksena on se, että meillä ei olisi uudelleen sijoittamisessa vuotuista suunnittelua, vaan että me keskittyisimme pikemminkin monivuotuisiin sitoumuksiin ja suunnitelmiin. Tämä on strategista uudelleen sijoittelun käyttöä. Me tiedämme myöskin, että aloitteessa puhutaan kahdesta eri prosessista, tavallisesta prosessista ja laajennetusta. Ja tässä myöskin viitataan siihen, että prosessi saataisiin mahdollisimman nopeasti käyntiin. Tämä on tervetullutta. Me tarkastelemme mahdollisuutta jäsenmaille ja kaikille eri sidosryhmille tehdä yhteistyötä, jotta voitaisiin varmistaa se, ettei työ kahdennu. Ja me pyrimme tukemaan jokaisen toimijan tarjoamaa lisäarvoa prosessissa. UNHCR on tehnyt tätä työtä ja monen jäsenmaan kanssa yhteistyössä. Tämä on siis todella tervetullutta. Me haluaisimme myöskin nähdä ehkäpä puitteiston laajentamisen myötä mekanismi, joka tekee mahdolliseksi tehdä nopeasti suojelua kaipaavien uudelleen sijoittelua. Meidän tulisi ehkäpä Euroopan unionin erittäin hyvää kokemusta, jota on olemassa Euroopan unionin äh, uudelleen sijoittamisohjelmista ja siirtää sitä tähän uuteen kehykseen. Olisi mielenkiintoista korostaa, kun me puhumme tästä näistä kahdesta prosessista, meidän pitäisi liittyä että se, olipa tässä kyseessä tavallinen suojelu tai toissijainen suojelu tai pakolaiset, me uskomme, että ei ole mitään syytä liittää näitä kahta. Turkin kokemus on osoittanut, että monet jäsenet nopeutettua prosessia voineet käyttää – Tämä on hyvin tärkeä seikka, jota tässä ohjelmassa huomioon. Toinen asia, jota halusin korostaa, on hyvin tärkeää, että käsittelemme tätä äh, mm, ihmisten Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuttoliikkeen kontekstista, jota on tarkasteltu viime vuosina, on ollut hyvin paljon keskustelua mm, hallinnosta ja Äh, uudelleen sijoittaminen on varmastikin yksi niitä järjestelmällisiä tapoja, joilla turvapaikanhakijat tai pakolaiset voivat matkustaa ja aloittaa uuden, maan, uuden elämän uudessa maassa. Mutta uudelleen sijoittaminen, vaikka se osittain liittyy maahanmuutto polkuihin, se on kuitenkin monin tavoin hyvin erilainen polku sen perusajatuksena ovat suojelulähtökohdat, joten on hyvin tärkeää ottaa ne huomioon. Me ymmärrämme jäsenmaiden toiveet yleisesti ottaen käyttää monia erilaisia välineitä, jotta voitaisiin maahanmuuttovirtoja tehokkaasti hallita, mutta uudelleen sijoittaminen ei ole suunniteltu maahanmuuttoa hallintovälineeksi, se on pakolaisten suojelujärjestelmä ja luonnollisesti myöskin vastuunjakojärjestelmä. Tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus, jota me haluaisimme korostaa, kun tarkastelemme tätä koko prosessia. Me olemme tukeneet ja tehneet monien Euroopan unionin toimijoiden kanssa strategisen uudelleen parissa töitä, kuinka voisimme käyttää tätä mahdollisuutta, jotta voisimme tarjota niille pakolaisille, jotka eivät ole uudelleen sijoitettua suojelua ähm, heidän olin maassaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että uudelleen sijoittaminen pitäisi olla jotakin ehdollista tai ähm, meillä pitäisi olla jonkinlaisia palautussopimuksia ähm, tai että ensimmäinen vastaanotto maa jollakin tavoin hallinnoisi äm, näitä henkilöitä. Tämä välineen tarkoitus ei ole tämän kaltainen, eikä se siihen sovi puitteiston. Sisällä on melkoisen paljon yksityiskohtia tämän osalta. Tämä uudelleen sijoittamisarkkitehtuuri ja kehys Kuten sanoin, vuosittain juuri ennen tätä kolmikantaa kuulemista kesäkuussa, äh, mehän kutsumme tätä kohdennetuksi globaaliksi tarvearvioinniksi, ja tämä dokumentti käsittelee niitä aloja, joilla UNHCRn mukaan uudelleen sijoittamista pitäisi käyttää. Me olemme sitä mieltä, että päätökset siitä, missä ja kuinka uudelleen sijoittamisohjelmia käytetään, eh, nehän eh, nämä syyt ovat eh, asetusluotuksessa mukana, niin mitä tälle työlle perustua? Meillä on kokemusta Euroopan unionin äm, ehm, uudelleen sijoittamisohjelmista, ja ne itse asiassa korostavat tätä seikkaa. Nyt me keskitymme esimerkiksi erittäin suuresti syyrialaisiin humanitaarisesta näkökulmasta myöskin sillä 40 prosenttia globaalista uudelleen tarpeesta tällä hetkellä on syyrialaisia. Toinen tärkeä seikka tällä hetkellä on se, kuinka voisimme tehdä yhteistyötä, jotta voisimme saattaa tämän uuden kehyksen olemassa olevan uudelleen sijoittamisarkkitehtuurin ja puitteiston kanssa samoille linjoille. Ehkä toistan tässä itseäni, mutta on olemassa jo äm, puitteisto, johon liittyy tämä USHCRn vuotuinen kolmi kuuleminen ja äh, se on toiminut kauan aikaa. Tämän puitteiston myötä me olemme tehneet yhteistyötä kaikkien jäsenmaiden kanssa, kaikkien eri kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta olemme voineet määritellä kokonaisen rakenteen, jonka myötä uudelleensijoittamista voidaan toteuttaa. Mitä uudelleensijoittaminen on, mitkä kriteerit uudelleensijoittamiselle ovat, kuinka me teemme uudelleensijoittamista ja mitkä ovat eri toimijoiden vastuut, jotka liittyvät uudelleensijoittamiseen, ovat osa tätä työtä. Mielestämme olisi tärkeää siis rakentaa kehys tämän työn pohjalle sitä täydentäen sen sijaan, että pyrittäisiin rakentamaan uusi rakenne, joka voisi olla rinnakkainen tai vanhaa työtä toistava. Mielestämme tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus. Ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että on tärkeää tunnustaa eri roolit ja vastuut, joita eri toimijoilla on uudelleen sijoittamisessa. On hyvin tärkeää, että me useammin muotoilemme nämä seikat puitteistossa se tekee mahdolliseksi vakuuttaa varmistaa sen, että eri toimijat, jotka tekevät uudelleen sijoittamisen alalla töitä, tietävät, mikä heidän lisäarvonsa on. UNHCR esimerkiksi tunnistaa uudelleen sijoittamistarpeen alla olevia henkilöitä. Ähm, IOM, ähm, siirtolaisuusjärjestely, voi ähm, keskittyä ähm, vastaanottoon, kulttuurisiin kysymyksiin. Kansalaisjärjestöt voivat kantaa taas muita vastuita. Meillä on monia kumppaneita, jotka tekevät töitä, jotta tämä hyvin tärkeä ulottuvuus toimisi. Tämä tekisi meille mahdolliseksi myöskin tavoittaa eri tavoitteita, joita uudelleen sijoittamisen alalla on. Kun keskustelimme uudelleen sijoittamisesta UNHCRn kanssa, koska UNHCR tekee äh, isäntämaiden ja turvapaikkamaiden kanssa yhteistyötä. Äh, se on hyvässä roolissa äh, neuvomaan, koska uudelleen sijoittamista voitaisiin käyttää strategisella tavalla. Jos hyvin lyhyesti ja hiukan yksityiskohtaisemmin käsittelemme perheen yhdistämistä ja uudelleen sijoittamista ja kriteerikysymyksiä, me tiedämme, että valintakriteerit, jotka on mainittu, Ähm, perheenjäsenille ja mitkä ovat perheenjäsenille erikseen. Ja mielestämme tämä ehdotus tahtomattaan saattaa sekoittaa perheen yhdistämistä, joka tarkoituksena on siis äh, antaa ihmisille äh, mahdollisuus nauttia perusoikeudestaan perheyksikön toteutumisen kautta ja ähm, raja sen ja tämän ähm, pakolaisten suojatoimen välillä sekoittuu. Tämä on tärkeä kysymys ja meidän tulee pohtia, kun siirrymme eteenpäin. Meidän pitäisi luoda perheen yhdistymisohjelmia, jotka ovat New Yorkin julistuksen linjoilla. Lopultakin ehdotus mainitsee myöskin korkean tason uudelleen sijoittamiskomitean. Me olemme sitä mieltä, että olemassa oleva rakenne voisi olla siellä käytämme ja sitä voitaisiin soveltaa Euroopan unionin tarpeisiin. Pahoittelen, että puhuin liian pitkään. Nämä olivat vain muutamia ajatuksia, joita me halusimme jakaa täällä kanssanne tänään. Ja kuten sanoin, tämä on ensimmäinen mahdollisuus keskustella ja kuunnella toisiamme. Toivottavasti tulevina päivinä pääsemme jakamaan lisäajatuksia ja voin ottaa kysymyksiä myöskin lopuksi vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli hyvin suureksi avuksi, sillä tämä koko kysymys siitä, kuinka parlamentti tätä aloitetta tulee muokkaamaan on auki tässä. Malin Björk haluaa käyttää hyvin lyhyen puheenvuoron. Ole hyvä. Ihan lyhyesti, koska meillä on vielä kolme esitystä, jotka luonnollisesti haluamme kuulla. Niin me Luonnollisesti odotamme tuota muodollista panostanne, mutta jo tässä vaiheessa oli hyvin kiinnostavaa kuulla huomioitanne ne kirjaan ylös ja hyvin kiinnostavaa olisi nyt huolehtia siitä, ettei tällaisia päällekkäisiä rakenteita synny, vaan että ne täydentävät toisiaan niin, että tämä EU-rakenne tukisi jo olemassa olevia rakenteita. Kiitoksia tästä ja palaamme kyllä asiaan vielä monesti varmasti. you. Kiitoksia, nämä asiat oli hyvä kuulla. Kiitos. Seuraavaksi meillä on yhteisen lausunnon esittely eri kansalais- Äh, järjestöiltä liittyen tähän kehykseen. Ne ovat olleet mukana työssä ja haluaisin kiittää heitä siitä. Täällä läsnä olevat äh, kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet sekä mallinen mietinnön laadintaan että aikaisempiin tärkeisiin mietintöihin, jotka liittyvät turvapaikanhakupakettiin ja uudelleen sijoittamiseen ja eri turvapaikkaelementteihin. Petra Hoek, joka on katolisen maahanmuuttokomission ICMCn johtaja, tulee nyt antamaan lausunnon liittyen tähän komission aloitteen. Petra, ole hyvä. Uh, yes, thank you very much. Kiitoksia. Kiitän edustaja Björk ja Libe-valiokuntaa tästä mahdollisuudesta pohtia komission ehdotuksia täällä. Olemme tehneet työtä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa koskien tätä varsin yksityiskohtaista kannanottoa, mutta en usko, että ehdin kovin yksityiskohtaisesti kuitenkaan tätä asiaa käymään läpi. Otan niistä esille joitakin Meillä on kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tehneet työtä hyvin pitkään uuden, uudelleen sijoittamisasioiden parissa ja pyrkineet siihen, että se toimisi sekä täällä että muissa maissa ja, että on tehty, ja on tehty myös työtä kansallisten vastaanotto- ja kotouttamisohjelmien parissa. Mukana on ollut siis koko tämä kaari alusta loppuun. Meillä on ollut mukana Caritas Euroopassa CCME, kirkkojen äh, migraatiokomitea, sitten ECRE, e, Euroopan neuvoston pakolaisvirasto ja ICMC ja International Rescue ja Punainen Risti. Olemme tarkastelleet ehdotuksen eri suuntauksia ja tuoneet esille useita huolia vaikka toki korostamme myös sitä, että on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan harmonisoidumpi lähestymistapa, mutta olisi syytä ottaa esille sellaisia alueita, joissa olisi varaa tehdä parannuksia. Ensinnäkin puitteissa ei pitäisi toimia niin, että uuden sijoittaminen on ehdollistettu kolmansien maiden yhteistyölle Euroopan maiden kanssa, vaan olisi keskityttävä uudelleen tarpeisiin ja olisi tunnistettava sellaisia näitä eri tilanteita mukaan lukien pidentyneet pakolaisuustilanteet, eli sellaiset tilanteet, joissa pakolaiset ovat jo joskus, joskus jopa yli kymmenen vuotta olleet pakolaisleireillä. Olemme havainneet, että asetus voisi olla avoimempi ja sen pitäisi olla ehkä vähän selkeämmin jäsennelty. Siinä yhdistetään tällä hetkellä perinteinen ja uudelleen sijoittaminen muiden laillisten suojamahdollisuuden kanssa, kuten perheen yhdistämisen, humanitaaristen viisumeiden ja muiden välillä, mutta tällainen, nämä, nämä kaikki eivät ole mitään mitään uuden sijoittamista sinänsä, vaan kyse on se, on se kuinka tämä prosessi rahoitetaan kansalaisyhteiskunnan avoin ja yksityisen sponsoroinninkin avoin. Kolmanneksi olemme panneet merkille sen, että tämä laillinen, lainmukainen, lainmukaiset kriteerit eivät täysin vastaa UNHCRn kriteerejä sen käsikirjan mukaan, mitä tulee kelpoisuuskriteereihin ehdotuksessa on mie- mielivaltaisia ja suhteettomia kriteerejä asetettu näille pakolaisille, jotka olisi uudelleen sijoitettava. Olemme vahvasti sitä mieltä, että on varmistettava asianmukainen ohjelma kotouttamista ja vastaanottoa varten. Sitten vielä no-, nopeasti eteenpäin artikla 4. Olisi otettu otettava huomioon, kun tehdään päätöksen, missä uudelleen että suoritetaan, ja se olisi linkitettävää näihin maahanmuuttotavoitteisiin UNHCRn kollegakin sanoi, ettei tätä uudelleen sijoittamista ole sinänsä määritelty, vaan se viittaa kestäviin ratkaisuihin. Tarvitaan jos otetaan nämä uudet kriteerit mukaan, se on merkittävä muutos, menee siitä ver- verrattuna. Tarkoituksena on kuitenkin suojella näitä pakolaisia, tarjota kestäviä ratkaisuja. Se edellyttää toisenlaista toimintaa. Nämä pitäkittyneet tilanteet eivät vaikuta olevan mukana komission ehdotuksessa ja maat, jotka ovat äh, näillä reiteillä, eivät myöskään ole. Mitä tehdään esimerkiksi äh, näiden kongolaisten ja suurten järvien asukkaiden kanssa? Meidän olisi säilytettävä uudelleen sijoittamisen humanitaarinen luonne ja kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien huomioon ottaminen. Sitten vielä palaisin uudelleensijoittamispuitteiden tavoitteeseen. Ne eivät ole kovinkaan selkeästi ilmaistu. Olisimme oikein tyytyväisiä, että kestävät ratkaisut, suoja ja määrän lisääminen ja laadun, laadun mukana olisivat tässä mukana, että tietäisimme mihin Euroopan unioni pyrkii Yhdessä toivomme, että tämän asetuksen kautta saadaan puitteet tuleville 10-15 vuodelle, että meillä pitäisi olla selkeä näkemys, että saa tarkastella ainoastaan nykytilannetta, esimerkiksi Turkkia, vaan, vaan että katsotaan vähän kauemmas. Suosittelemmekin, että artikla 7 ottaisi mukaan kohdemäärät eikä enimmäismäärät ja haluaisimme, että erityisesti viitattaisiin UNHCRn kertomukseen koskien maailmanlaisia pakolaistarpeita ja että asetuksen otettaisiin myös mukaan tavoite prosenttimäärät näistä pakolaisista Euroopan neuvoston jäsenenkin Euroopan unionin. me pitäisi ottaa vastaan 25 prosenttia maailmanlaajuista pakolaista vuosittain UNHCRn luettelun mukaisesti. Tämä ei olisi mikään artikla, vaan ehkä ohjelman, kans, no ehkä yksi ohjelman kunnianhimoisista tavoitteista. Ja ensimmäinen sellainen. Ah. Ähm. For transparency Sitten avoimuussyistä. Anteeksi, vain kuulen täältä ruotsia jostain syystä. Avoimuussyistä haluaisimme, että asetuksessa selkeästi määriteltäisiin erityyppiset ohjelmat, jotka asetus kattaa, koska asetus kattaa sekä uudelleen tämän perinteisen uudelleen sijoittamisen UNHCRn piirissä ja sitten muunlaiset vaihtoehdot, kuten humanitaarisen maahan pääsyn, niin haluaisimme, että tämä näkyisi koko ehdotuksen läpi. Erityisesti artiklat 2 ja 8 ovat sellaisia, joissa oli tämä ero olisi tehtävä selväksi, niin että todella tiedetään, mistä puhutaan. Jos katsotaan sitten näitä uudelleen on artikla 5 asetuksessa määrittelee sellaisia pakolaiskategorioita, jotka voidaan uudelleen sijoittaa näissä puitteissa. Ja se ei täysin vastaa UNHCRn kategoriointia. Esimerkiksi henkilöt, joilla ei ole vaihtoehtoisia kestäviä ratkaisuja, jotka eivät voi paikallisesti koteutua, eivätkä voi palata kotimaahansa. Tällaista kategoriaa ei ole asetuksen otettu mukaan. Tässä jää epäselväksi, voitaisiinko tällaiset henkilöt uudelleen sijoittaa. Haluaisimme, että tämä olisi selkeästi todettu, että nämäkin henkilöt otetaan mukaan. Asetuksessa on myös eh, eh, tällaiset sosiaalisesti ja taloudellisesti haavoittuvat henkilöt. Eh, tämä liittyy Turkin yksi suhde yksi sopimukseen. Mielestämme tässä olisi viitattu pikemminkin UNHCRn kriteereihin. Sitten perheen yhdistämisestä, joka jo täällä mainittiinkin UNHCRn kollegan puolelta. Haluaisimme, että varmistetaan että näitä käytettäisiin silloin, kun se on ainoa tapa perheen yhdistämistä varten. Sitten VICB koskee henkilöitä, jotka ovat jo Euroopan unionissa, mutta siinä, siinä puhutaan myös perheen yhteyden säilyttämisestä, mutta tämä ei koske perheen yhdistämistä, vaan sitä, että voidaan uudelleen sijoittaa perhe. Perheen yhdistämis direktiivin mukaan ydinperheen jäsenet voivat hakea perheen yhdistämistä. Tämä yhdistäminen on siis jo olemassa. UNHCRn puitteita pitäisi käyttää muihin tapauksiin. Ehdottamme, että nykyisen artiklan 5b2 ehdot, lisätään, että nämä henkilöt voidaan uudelleen sijoittaa yhdistämistarkoituksesta ainoastaan silloin, kun se ei ole mahdollista muita laillisia reittejä käyttäen. rahoitustuki, ainoastaan uudelleen sijoittaminen, joka koskee henkilöitä, jotka tulevat prioriteettialueelta. Nämä tapaukset voivat hyötyä rahoitustuesta 10 000 euroa uudelleen sijoitettua pakollista kohti. Tässä käsitellään sekä perinteisiä uudelleen sijoitettuja henkilöitä että muita. Olen pelkäämme, että tätä kautta jäsenvaltiot eivät enää käyttäisi olemassa olevia uuden ohjelmia, jotka kuitenkin ovat perusta Euroopan uudelleen sijoittamiselle. Tarvittaisiin joustavuutta, jotta mahdollisimman suuri määrä pakolaisia saisi eh, uudelleen voisi hyötyä tästä uudelleen sijoittamisesta. Ja tämä pätee erityisesti henkilöihin, jotka edellyttävät kiireellistä suojaa ja uuden sijoittamista. Haluaisimmekin rohkaista, että säilytetään kahden raiteen lähestymistapa, niin kuin nykyisessä sopimuksessa niin, että jäsenvaltiot saisivat prioriteettialueelta tulevilta ja, ja haavoittavilta ryhmiltä 10 000 henkilökohtia muille 6 000. Näin tehtiin aikaisemminkin. Emme ole tässä vielä aivan luonut, luon, lyöneet lukkoa joukkoon kantaamme, mutta olemme sitä mieltä, että nämä, tämä ero voisi mahdollistaa sen, että mahdollisimman monet voitaisiin ottaa vastaan. Sitten on määritelty, miten nämä hätätilanneet voidaan huomioida. Uudelleen sijoittaminen todella säästää henkiä ja tämä olisi tehtävä selväksi. Ja se on Euroopan unionin uudelleen sijoittamisjärjestelmien suurin hyöty maailmanlaajuisesti. Totesimme jo, että, että, että, että täällä on poissulkemiskriteerejä henkilöt, henkilöt joilta muu jäsenvaltio on kieltänyt äh, aseman, niin he eivät voisi enää hakea tätä eri syystä voidaan hakemuksia hylätä. Henkilöllä voi olla vaikea lääketieteellinen tilanne ja jäsenvaltio ei sitten halua kattaa näitä kustannuksia tai ei halua järjestää asuntoa su- suurille perheille. Mutta ei, ei tämä saa tarkoittaa, että tulevaisuudessa muut valtiot eivät sitten voisi uudelleen sijoittaa näitä henkilöitä johtuen edellisestä tilanteesta. Olisi täysin epäreilua, että pakolainen ei voisi, voisi enää uuden sijoittamista hyötyä sitä vain siksi, että, että hänet on kerran hylätty. Kuten UNHCRn kollega totesi, puitteiden pitäisi perustua olemassa oleville menettelyille. Artiklassa 10.11 määritellään menettelyt eh, uudelleen sijoittamisen alalla ne merkitsevät nykypuitteiden muuttamista. Artiklassa 10 sanotaan, että rekisteröinti ja äh, rekisteröinti ja tunnistaminen on tehtävä jäsenvaltiossa eikä UNHCRn kautta. Ja jäsenvaltiosta tulisi koko äh, hyväksyntämenettelyn pääasiallisia toimijoita. Tällä hetkellä tämä tilanne on epäselvä. Jäsenvaltiot voisivat myös vaikuttaa eri vaiheissa tätä prosessia. Myös tässä Turkki-sopimukseen viitataan ja se jää vähän epäselväksi. Sitten näistä hätää uudelleen sijoittamisesta. Se on erittäin tärkeä osa uudelleen sijoittamista. Aivan lopuksi haluaisin hyvin nopeasti vielä puhua vastaanotosta ja kotouttamisesta, mikäli tavoitteena on luoda eh, samankaltainen eh, hyväksyntäjärjestelmä kaikille Euroopan unionissa pitäisi ottaa huomioon myös vastaanottojen ja kotouttamispalvelut. Jäsenvaltioiden välillä on aina ollut eroja eh, koskien taloudellisia mahdollisuuksia, mutta olisi varmistettava, että pakolaisten uudelleen sijoittaminen on hyvin valmisteltu maassa, joka nämä ottaa vastaan. Asetuksessa vaaditaan ainoastaan tällaista kulttuurista suuntautumista, mutta ei muuta. Asetus myös rankaisee pakolaisia, jotka siirtyvät jäsenvaltaista toiseen hakiessaan parempia mahdollisuuksia. Asetus, asetuksessa ei puututa todellisiin syihin, joiden takia uudelleen sijoittaminen usein epäonnistuu. Koteuttamistoimista jäsenvaltioita olisi vaadittava asianmukaisten vastaanotto- ja kotouttamisohjelmien laatimisesta pakollisia varten ja näin on toimittava paikallisella tasolla asianmukaisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä ja rahoitus on varmistettava. UNHCR, jäsenvaltio ja kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan olisi kaikkien tehtävä yhteistyötä, jotta uudelleen sijoittaminen Euroopassa onnistuisi hyvin. Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta ja sitten nämä kommentit. So we're going to go straight. Paljon kiitoksia. Nyt me siirrymme seuraavaan puhujaan Oskar Eklandin suoraan. Hän edustaa Ruotsin maahanmuuttovirastoa ja tulee esittelemään Ruotsin kansallisen uudelleen sijoittamisohjelman. Teillä on 10 tai 15 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitän Maalin Björkkiä kutsusta tulla puhumaan hiukan, ei ehkä niinkään, että seuraisin tässä kahden edellisen puhujan jalanjäljissä, jotka ovat puhuneet asetusehdotuksesta. Itse olen Ruotsin maahanmuuttoviraston edustaja ja ajattelin puhua mm, kokemuksistamme. Meillä on itse asiassa jo 70 vuotta ollut Ruotsissa uudelleen sijoittamisohjelma käynnissä. Ja se on mielestämme ollut aika suuri menestys. Uudelleen sijoittamista voi luonnollisesti toteuttaa monellakin tavalla ja varmaan on ihan mielenkiintoista kuulla eri mahdollisuuksista. Heti alussa haluan todeta, että uudelleen sijoittaminen on asia, joka ei ehkä vie paljon voimavaroja sinänsä, mutta työtä siinä kyllä menee, koska koordi Työtä tarvitaan valtavasti, jotta järjestelmä toimii. Meillä on ainakin kymmenen eri vastapuolta eh, vain yhtä uudelleen sijoitettua ihmistä eh, sijoittaessamme. Esimerkiksi niin, minä olen tätä, tätä tehnyt tää, eh, jo, jonkin aikaa eräs kollegani jo 30 vuotta ja itse toivon voivani työtä tehdä yhtä pitkään kuin hän. Tässä Ruotsin uudelleen sijoittamisohjelman pääpiirteitä 1900 henkilöä tänä vuonna, ensi vuonna toivoaksemme 3400 henkilöä ja hallitus on todennut, että 5000 saavutettaisiin vuonna 2018 eli merkittävää lisäystä. Ja tämä Eh, johtuu siitä, että turvapaikanhakijoiden määrä 163 000 viime vuonna Ruotsissa on eh, nousussa toden totta. Äärimmäisen keskeistä on se, että eh, asia tapahtuu UNHCRn kanssa yhteistyössä. Palaan tähän kohta. Samoin mitä tulee politiikkaan ja mitä tulee ihan lakiin ja laillisiin määräyksiin, niin meillä on oma lainsäädäntömme ja nyt meillä on uusia sääntöjä viime kesältä. Turvapaikanhakijat saavat väliaikaista suojelua Ruotsissa. Uudelleen sijoittaminen taas on pysyvää. Tässä hiukan perustietoa ohjelmastamme mielellämme Ähm, haluamme toimia näiden ohjenuoriemme mukaan, vaikka haasteitakin on, mutta ohjelmamme pohjautuu luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen. Meillä on todella ohjelma toiminut jo 50-luvulta. Kansalaiset hyväksyvät sen. UNHCR pitää sitä luotettavana välineenä, mutta myös kunnat, koska kunnat tietävät, että tämän tyyppinen logistiikka ja tämän tyyppiset operaatiot voidaan suunnitella sääntöjen mukaan ja näin kunnat ovat myös saaneet hyvin vankkaa kokemusta toiminnasta. Samoin toimimme johdonmukaisesti yksittäisten pakolaisten kohdalla, koska tarjoamme pysyvää suojelua. Hallitus tekee päätökset työmme pohjaksi. Itse asiassa UNHCR lähes yksinomaan tekee tarvearvioinnit. Ja mitä tulee Ruotsin vuosittaiseen kiintiöön, niin tämä perustuu tähän niin kutsuttuun UNHCRn kesäisin julkaisemaan vuosittaiseen tarvearvioasiakirjaan ja seuraava kausi 2000 2017 vuosi tulee myös perustumaan UNHCRn arvion siitä, minkälainen kansainvälisen suojelun tarve on, uudelleen sijoittamisen tarve on. Ja me päätämme sitten henkilöpohjalta, ketkä tulevat Ruotsin uudelleen sijoittamisohjelmaan mukaan, ketkä eivät. Tämä on äärimmäisen tärkeää meidän virkamiehillemme, koska meidän ei tarvitse käydään keskustelua yksilöiden tai sukulaisten kanssa siitä, että kuka ansaitsee suojelua. UNHCR hoitaa tämän. UNHCR on valmis kantamaan tuon vastuun ja me arvostamme kovasti heidän työtään. Maantieteellisesti uudelleen sijoittamisohjelmamme kattaa koko maailman. Sitä on toteutettu kaikki, kaikilla maan osilla. Tietenkin tällä hetkellä 4-50 prosenttia uudelleen sijoitetuista tulee Syyriasta. Syyria on nyt painopistealue, mutta olemme ohjelmaa käyttäneet myös muissa, kuten vaikkapa Afganien tilanteessa, Iranissa tai eritrealaiset Sudanissa. Ei tähän ole maailmanlaajuisesti kovin paljon kiinnitetty huomioon, joten me teemme työtä niin kiireellisten äh, hätätapausten kanssa kuin pitkäaikaisiakin äh, pakolaisongelmia äh, ja tilanteita ratkaistaksemme. Mitä tulee mm, nopeutettuun menettelyyn, meillä on 450 tänä vuonna otettu hätäkiintiöpakolaisia. UNHCR tarjoaa kiireellistä suojelua yksilöille, e, joihin kohdistuu hyvin suoraa uhkaa. Esimerkiksi e, henkilöt, jotka vastustavat hallintoa, jotka ovat vakavasti sairaita ja saattaisivat jopa menettää henkensä sairautensa vuoksi taikka vammautua, jos eivät saa uudelleen sijoitusta. Samoin sitten nämä ihmiset, joita uhkaa kidutus taikka vaikkapa kuoleman rangaistus, jos heidät palautetaan koteihinsa. Kyse on todella yksilöistä ja yksityistapauksista, joita voimme auttaa. Tämä ei aina ole kovinkaan tyydyttävää. Aina emme onnistu aikapaineen vuoksi pelastamaan näitä ihmisiä. Se on tämän kolikon kääntöpuoli. Meillä on täysin syrjimätön valintajärjestelmä. Säännöt, joita sovellamme, ovat direktiivin määrittelemät ja kyse on Ruotsin laista ja tietenkin myös turvallisuudesta. turvallisuusarvio tehdään kaikissa tapauksissa, mutta eh, kun henkilöitä Ruotsin uudelleen sijoitusohjelmaan valitaan, niin eh, me emme kohdista tätä tiettyihin ryhmiin. Eh, toki tietyt maantieteelliset alueet, joita UNHCR meille ehdottaa, emme myöskään erityisesti halua eri ikäryhmiin tai eh, sukupuolen edustajiin tai uskontokuntien edustajiin keskittyä, vaan toimimme syrjimättömästi. Ja sitten järjestelmämme on hyvin, eh, hyvin joustava. Eh, me olemme UNHCRn kanssa tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä voidaksemme omat toimemme sopeuttaa eri tarpeisiin. Ja täytyy muuten sanoa, että verotusvuoden aikana me tietenkin hallituksen viranomaisina toimimme juuri tämän mm, pohjalta, mutta meidän täytyy voida olla joustavia niin, että voimme esimerkiksi toimia nopeasti. Esimerkiksi 2011 Libya, nyt Syyria, sitten pakolaiset Syyrian sisällä, hekin tarvitsevat tukea ja apua, samoin sitten Keski-Afrikan tasavalta ja monet muut maat. Ja toimimme niin, että kunnat, jotka kunnat toimivat hyvin, hyvin joustavasti ja ottavatkin sitten vastaan henkilöitä, joita eh, eivät olleet ennalta valmistautuneet eh, ottamaan vastaan. Me teemme tämän eh, tavalla, jossa turvallisuuspalvelumme tarkastelee yksittäisiä tapauksia jopa ihan päivän varoitusajalla ja sitten päästää läpi ne tapaukset, joiden tulee päästä läpi ja pysäyttää ehkä sellaiset, joiden ei tule. Sitten vielä talousarvio. Tämä yleensä kiinnostaa moniakin eri tahoja. Voin todeta, että uudelleen sijoittaminen on vienyt paljonkin voimavaroja. Tuo vaaleimman sininen osuus on itse uudelleen sijoittamisen kustannus, eli kaksivuotinen hallituksen tuki kunnille. Ihmiset, jotka tulevat turvapaikanhakijoina, sitten nämä hiukan tummemman siniset osuudet ovat logistiikkaan ja meidän henkilöstömenoihimme liittyviä kuluja ja pakolaisten matkoista huolehtiminen ja niin edelleen. Lopuksi vielä jokunen sana haasteistamme. Kyllä hyvin merkittävä haaste on ihmisten asuttaminen, asuntojen löytyminen, sen varmistaminen, että voimme löytää uusia innovatiivisia tapoja yhdessä kuntien kanssa löytää asuntoja, mutta kyllä tämä on todella merkittävä haaste meille Ruotsissa ylipäätään logistiikka ja ihmisten siirtäminen Ruotsin maailman toiselta laidalta on tietenkin haasteellista. Välillä meillä on ihan valtaviakin ongelmia. ja on tässä meidän pääkumppanimme ja se on varmaankin kaikkein tehokkain olemassa olevista toimijoista. Sitten tietenkin kulttuurikysymykset. Yksilölle on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, minkälaiseen yhteiskuntaan he saapuvat, että he tietäisivät hiukan Ruotsista. Meillä on tällainen tiedotuspaketti, jota päivitetään jatkuvasti ja olemme havainneet, että tätä meidän täytyy kyllä vielä parantaa ja Euroopankin kannalta on tärkeää, että kaikki tekevät tämän. Tämä on tämä pehmeä järjestelmän puoli, mutta kyllä hyvin, hyvin tärkeä puoli. Sitten turvallisuus on tietenkin äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia myös uudelleen sijoittamisen kohdalla, mutta meillä on ihan samat analyysit kuin muillakin yleensä tapaukset ovat UNHCRn kohdalla erittäin hyvissä käsissä. Ja sitten lopuksi Ruotsi ei ehkä ole ihan paras kohde, kun tarkastellaan kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa. Me olemme hyvin vahvasti tässä julkisen vallan käsissä ja mielellämme kuulemme muilta ja opimme muilta, miten yhteistyötä voitaisiin tehdä mm, yksityisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja niin edelleen. Tässä, tämä ei ole ehkä meidän vahvuutemme. Sitten monenvälinen yhteistyö kapasiteetin rakentaminen eri maissa. Tällä hetkellä olemme mukana EU-hankkeessa. Katsomme yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa mahdollista operatiivista valmiutta uudelleen sijoittamiseen ja Tämän tulisi mielestäni ihan kulkea käsi kädessä ehdotuksen kanssa. Samoin sitten yhteinen tukimekanismi kun tuetaan Euroopan unionin ulkopuolella olevia maita, että niistä voi tulla uudelleen sijoituskohteita, joten Ruotsi tukee monia kolmansia maita asiantuntemuksella ja taloudellisesti niiden tukemisessa. Kiitos paljon. Ranjan. Paljon kiitoksia, että noita katsauksen siitä, mitä Ruotsissa tapahtuu. Nyt me menemme heti IOM, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön puheenvuoroon. He kymmenessä minuutissa esittelevät äh, kantansa. Meillä on jonkin verran aikarajoja, koska tiedämme, että kollegat haluavat vielä puhujille esittää kysymyksiä. Eli voisitteko pitäytyä kymmenessä minuutissa? Ähm, Patrice Keseida, olkaa hyvä. Yeah. Um, since... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, monet asiat, ähm, jotka halusin esitellä, tulivat jo mainituksi, joten Ehkäpä käyn niitä läpi uudelleen. On todellakin ähm, etuoikeus olla täällä. Äh, Euroopan unionin uudelleen sijoittumissa kehys on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja sellainen, johon me olemme rohkaisseet jo vuosia. Ähm, olemme tehneet kansallisten ohjelmien äh, parissa yhteistyötä tämän pöydän ympärillä istuvien kumppaneiden kanssa ja me tiedämme, että kiireellisyyden ja kriisin tunne ajoi Euroopan unionin rakentamaan reilua järjestelmää, joka suojelisi kaikkein haavoittuvaisempia. Äh, tämä mahdollisuus kommentoida luonnosta on erittäin tervetullut ja haluaisimme myöskin äh, tässä yhteydessä UNHCRn ja Euroopan muuttoliikenneviraston edustajien puheenvuoroja kommentoida. Ähm, me olemme olleet yhteyksissä esittelijävarjoistelijoiden ja komission kanssa ja meillä me, me jaamme kantojamme. Ensinnäkin ehdollisuus. Ähm, luonnoksessa on merkittäviä edistysaskelia, äh, valintakriteerit, menettelyt, äh, henkilöiden vastaanotto heidän saapuessaan ja kuten muutkin panelistit, me olemme huolissamme tietyllä tavalla siitä, että maantieteellisten prioriteettien määrittely kolmansien maiden yhteistyön perusteella turvapaikanhaku ja pakolaisuustyössä saattaisi vaarantaa sen tavoitteen, joka on taustalla ja yhden niistä hyvin harvoista kansainvälistä suojelua koskevista välineistä, joita meillä yhä on käytössämme. Uudelleen sijoittaminen on mahdollisuus, joka koskee vain yhtä pientä murtoosaa kaikkein uhatuimmista konfliktien uhreista maailmanlaajuisesti. Ja myöskin uudelleen sijoittamispaikkojen määrä on rajattu. Kun me tarkastelemme Euroopan unionin uudelleen sijoittamiskehystä ja olemassa olevia ohjelmia, niiden välistä yhteyttä voitaisiin vahvistaa, että voitaisiin varmistaa sen, että yksi ei uhkaa toista. Ähm, voisi muotoilla tämän toisen Meidän täytyisi varmistaa se, että tarjottavien paikkojen määrä on uskottava ja että tämä on laillinen ja turvallinen vaihtoehto vaarallisille laittomille ähm, matkoille. Tässä yhteydessä ei puhuta minimitavoitteista, puhutaan vuosittaisista määristä. Me pohdimme sitä, mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa, mutta tässä yhteydessä ei siis ähm, mainita määriä uudelleen sijoittamiselle. Vuotuiset kiintiöt uudelleen sijoittamisen alalla ovat myöskin epäselviä, että me tekee työtä monimutkaiseksi ähm, kumppaneillemme, kun he toimivat kentällä ja pyrkivät tämänkaltaisia ohjelmia toimeenpanemaan. Toinen asia liittyy äh, toissijaisiin siirtojen Euroopan unionin sisällä. Tämä on tietyllä tavalla lähestymistä eri ohjelmien välillä ja saattaisi helpottaa toissijaisia siirtoja, mutta tämä voi toimia vain, jos äm, meillä on ö, yhteiset linjat pakolaisen standardin ja ö, kansainvälisen suojelun standardin mm, osalta. Tämä lähentäisi kansallisia menettelyjä ja lainsäädäntöä. Ja toisekseen ne henkilöt, jotka on mm, samassa syystä uudelleen sijoitettu, heidän pitäisi pyrkiä saada nauttia samantyyppisistä uudelleen sijoitusolosuhteista. Tästä pääsenkin neljänteen asiaani, integraation. Integraatio on toisiaisen siirron paras vaihtoehto. Se takaa menestyksellisen tuloksen. Integraatio on avainkysymyksiä ohjelman onnistumisessa ja me haluaisimme yhä rohkaista jäsenmaita käyttämään mahdollisuuksia turvautua unionin uudelleen sijoittumispuitteistossa integraation, kuten ruotsalainen kollegamme selvästi sanoi, että tämä on kallis toimi, joka vaatii investointeja. Erityisesti haluaisin mainita sen, että turvapaikka- ja maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta AMIFista voimme saada jonkin verran operatiivisia kuluja, kattavia tukia, mutta ne eivät kata koko integraatiokuluja, jotka vaativat pitkän aikavälin rakenteita. Ruotsin edustaja mainitsi myöskin sen, että usein traumatisoituneille perheille integraatiomahdollisuuden tarjoaminen on vaativaa ja nämä eri toimet ovat tervetulleita, mutta erityisesti meidän pitäisi ottaa huomioon minimiaika. Vastaanotossa kolme vuorokautta on mainittu. Äm, uh, Me myöskin äm, emme haluaisi rohkaista integraatiota jarruttavia vastaanoton jälkeisiä toimia. Nyt äh, valintakriteerit. Äh, tässä yhden äh, kommentteihin, joita kollegat esittivät. Olemme havainneet, että sisäisesti siirtyneiden, siirtyneiden henkilöiden ja muiden uhrien määrä omissa äh, heidän alkuperäisissä maissaan on suuri ja he tarvitsevat myöskin kansainvälistä suojelua. Ja uudelleen sijoittelu voisi olla tässäkin tärkeässä roolissa. Yhdysvaltain ja Kanadan kaltaiset maat ovat eh, tämän tyyppisiä uudelleen sijoitteluja jo menneisyydessä tehneet. Niin tämä ei ole mitään täysin uutta, mutta päinvastoin kuin pakolaispuitteistossa tapahtuu, sisäisesti siirtyneiden henkilöiden tunnistaminen uudelleen sijoittelua varten on jotakin, mikä ei tällä hetkellä ole täysin toimivaa työtä ja me tarvitsemme myöskin syrjimistä eh, ehkäiseviä turvatoimia. Uudelleen sijoittaminen voisi kuitenkin olla kestävä ratkaisu näille henkilöille. Me olemme myöskin sitä mieltä, että sisäisesti siirtyneet henkilöt, heitä varten tehdyt toimet ovat sellaiset, että niiden pitäisi priorisoida kaikkein haavoittuvaisempia henkilöitä. tässä tarvitsemme UNHCR viidekseen syrjinnän ehkäiseminen. Tämähän on humanitaarisen ohjelman ja sen periaatteiden mukaista. Sen lisäksi me suosittelisimme myöskin, että tämä exclusive-kriteeri otettaisiin pois. Suojelun saaminen pitäisi olla jotakin, missä syrjimistä ei tapahdu ja meidän ei pitäisi ähm, erotella ihmisiä sen mukaan, ovatko he tulleet laittomasti maahan vai eivät. Sitten mekanismiin liittyen on erittäin tervetullutta, että äh, eri ähm, järjestöjä on ähm, otettu mukaan korkean tason komiteaan ja meidän suosituksemme on myöskin se, että kaikkia sidosryhmiä ja toimijoita kuultaisiin oikea-aikaisesti, jotta me voisimme osallistua tähän keskusteluun äh, monen vuoden kenttäkokemuksemme pohjalta meillä ähm, itsellämme on uudelleen sijoittamista 65 vuotta kokemusta. Myöskin tämä äh, kolmikantainen uudelleen sijoittelumekanismi, jossa äh, kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, UNHCR ja muut äh, tahot ovat mukana ähm, tulisi säilyttää, on riski siitä, että jos luomme rinnakkaisen rakenteen, se itse asiassa tuottaa päinvastaisen tuloksen kuin toivottua. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella tästä hyvin tärkeästä aloitteesta koskien Euroopan unionin uudelleen sijoittumiskehystä. Me tulemme jatkossakin olemaan tukelemaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia mm, Patrice Casada. Kiitoksia, että puhuitte myöskin näin lyhyesti. Nyt me voimmekin avata keskustelun jäsenille. Maalin on äm, mm, esittelijä. ja voi tehdä yhteenvedon, mutta voisitteko ilmaista, ovatko varjoesittelijät täällä? Kaksi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa, edustavan Berg. Ää, äh, oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Aloitamme edustaja Stevensista. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Arvoisat kollegat, minä puhun nyt hollannin kieltä. Ja todella lämpimät kiitokset asiantuntemuksestanne ja hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Minulla on kolme suoraa kysymystä UNHCRn edustajalle, mutta ensin muutama oma ajatukseni. Minä periaatteessa hyväksyn tämän ehdotuksen aivan täysin. Sehän pyrkii yhdistelemään kansalliset uudelleensijoittamisohjelmat estämättä kuitenkaan kansallista toimintaa. Ja näin Euroopan unioni ikään kuin kerää yhteen kansalliset ponnistelut ja näin voidaan tehdä tällaisia yhteisiä sopimuksia vähän niin kuin Turkkisopimuksen linjoilla. Ja näiden puitteiden väli, puitteissa tehdään työtä. Ja sitten nämä äh, myös äh, vastaanottokeskukset saavat EU-ta rahoitusta. Varjoesittelijöiden kokouksessa on noussut esiin pari kysymystä, joihin haluaisin teiltäkin valaistusta. UNHCR käyttää pisteytysjärjestelmää käsittääkseni, kun puhutaan haavoittuvassa asemassa olevista pakolaisista. Ja haluaisin tietää, miten tämä oikeastaan tehdään ja toimii. Ymmärrän nimittäin, että puitteista lisää kaksi uutta kategoriaa, nimittäin taloudelliset pakolaiset ja sitten laajempi käsitys tai määritelmä perheeseen liittyen. Mitä mieltä UNHCR on näistä kahdesta lisäyksestä ja mikä tulee olemaan niiden vaikutus teidän päivittäiseen ää, asioiden käsittelyynne? Kiitos oikein paljon. please. Kiitoksia. Edustaja Peri, olkaa hyvä. I haven't heard any one of you. Kiitos oikein paljon. En ole kuullut teiltä keneltäkään huomioita siitä, että uudelleen äh, sijoittamis järjestelmän yhdistäminen yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa olisi hyvä asia. Paitsi jos nyt kuulin väärin, minun mielestäni tämä on kyllä erittäin vaarallinen tie, tämä tie, jolle Euroopan unioni on tässä nyt lähtemässä. Pari kysymystä. Ajatteleeko kukaan, että ehdotus mahdollisesti voisi lisätä uudelleen EU-hun uudelleen sijoitettujen henkilöiden lukumäärää? Olisi mielenkiintoista kuulla, onko tämä teidän kantanne, eli voisiko tällä asialla olla jotain myönteistä puoltakin. Sitten kun puhutaan rahoituksesta, tähän äsken viitattiin, niin onko teillä minkäännäköistä kokemusta siitä, että rahoitus voisi olla myönteinen kannustin. Tietenkin me tiedämme, että kustannukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat per pakolainen kuin tämä kannustin summa. Eli voisiko se toimia teidän kokemuksenne mukaan? Sitten kysyisin Ruotsin edustajalta. Te erinomaisesti meille esittelitte, että paljon menee miestyövoimaa uudelleen sijoittamiseen. Me edistykselliset täällä parlamentissa ajattelemme, että tällainen 200-250 000 ihmistä vuodessa tulisi voida uudelleen sijoittaa. Kun te olette esimerkiksi Ruotsissa uudelleen sijoittamista toteuttaneet niin pitkään ja sitten vertaatte tilannetta muihin Euroopan maihin, niin uskotteko, että EU pystyisi, kykenisi tähän vai olemmeko me Äh, <laughs> edistykselliset äh, tahot hiukan liiankin innokkaita nyt. Minä toivon, että vastaatte, että kyllä tämä on toteuttamiskelpoinen mahdollisuus. Sitten äh, ilmeistä on, että UNHCR on avainroolissa, mutta ajattelen kuitenkin esimerkiksi Turkkia. UNHCR ei ole rekisteröinyt Syyrian pakolaisia, irakilaisia, afganistanilaisia ja muita toki, joita on kuitenkin paljon vähemmän, niin onko UNHCR aina tarpeen välittäjänä, kun puhutaan uudelleen sijoittamisesta, vai voisiko tämä toimia jollain muulla tavalla? Ja luonnollisesti tunnustan tämän tarvearvioinnin mm, tarpeen. UNHCR sen hyvin hoitaa, se perustuu ihan universaaleihin määräyksiin. Kiitoksia Katie. Äh, vastauksena jäsenten kysymyksiin pyydän myöskin ähm, ähm, RCn edustajaa äh, käyttämään puheenvuoron. Seuraavana edustaja Sargentini, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen huolissani tästä ehdotuksesta enkä ole aivan varma, johtaako tämä siihen, että yhä enemmän ihmisiä uudelleen sijoitettaisiin Euroopan unionin ja todella haluaisin paneelilta heidän ajatuksensa tähän asiaan. Minun mielestäni meidän olisi varmistettava se, että luodaan oikeudellisia ratkaisuja, oikeudellisia reittejä Euroopan unioniin, eli lisättäisiin merkittävästi näitä mahdollisuuksia. Joku sanoi, että meidän olisi ottaa mukaan 25 prosenttia henkilöistä, jotka tarvitsevat uudelleen sijoittamista vuosittain. Oletteko sitä mieltä, että tämä ehdotus johtaisi määrien kasvuun? Do you, how do you see? Miltä teistä näyttää sääntöjen harmonisointi? Voisitteko vähän eh, pohtia sitä, kuinka näitä sääntöjä voitaisiin harmonisoida ottaen huomioon kansalliset toimintalinjat. Harmonisoinnissa yksi huolenaiheeni on se ehdotus, jonka mukaan voitaisiin hylätä uudelleen sijoittamisehdokas, mutta ei tarvitse kertoa muille jäsenvaltioille, mistä syystä eh, hakemus hylättiin. Ja ajatus on, että nämä 27 muuta jäsenvaltiota eivät voi myöskään uudelleen sijoittaa. Ehkä UNHCR voisi kertoa, mitä tehdään näillä hylkäämisillä ja pyritäänkö sitten UNHCR siihen, että nämä ihmiset suosiutuvat ennenkin muualle. Miltä tämä lainsäädäntö nyt teidän mielestänne tästä vinkkelistä näyttäisi? Kiitoksia Judith. Edustaja Winberg, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset kaikille teille panelisteille näistä tiedoista. Nyt aluksi toteaisin, että olen ylpeä siitä, että me Ruotsissa olemme olleet äh, niin äh, hyviä ja onnistuneet tässä uudelleen sijoittamisessa. Mielestäni on erittäin äh, hyvä, että meillä on yhteistyö UNHCR kanssa ja näin voimme tuntea, että autamme ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään pakoon. Tämä on hyvä. Sitten mietin kyllä hiukan sitä, että Euroopan unioni nyt käynnistää sitten ohjelman ja puitteiston ja EU-säännöt sille, mitenkä uudelleen sijoittaminen tulisi parhaiten hoitaa. Uskon, että tässä joudutaan tukkanuotta sille kansallisten puitteistojen kanssa. Eli kyllä tässä täytyy jotenkin niitä sitten varmaan tasapäistää, eikö totta? Mikä tässä on tarkoituksena? Sitten mietin, että nyt kun tässä sitten tarjotaan 10 000 euroa uudelleen sijoitettua kohti, no ehkäpä useammat sitten avaavat järjestelmänsä uudelleen sijoittamiselle, voi olla toki, mutta toisaalta kyllä ajattelen, että tämä tulee sitten myös liittymään siihen, että paljonko henkilöstöä, henkilökuntaa tarvitaan tämän uudelleen sijoittamispuitteiston hoitamiseen. Onko tätä mietitty? Paljonko tähän tarvitaan miestyövoimaa? Sitten kysyisin noista kriteereistä. Kun lukee näitä eri kriteerejä, niin aika ilmeistä on, että haavoittuvassa asemassa olevat naiset ja lapset ja kidutetut on otettava huomioon. Mutta sitten täällä sanotaan, että ihmiset, jotka ovat sosioekonomisesti haavoittuvia, mikäs tämä raja mahtaa olla? Sillä useimmat äh, pakolaisleireillä asuvat äh, ihmiset ovat ainakin minun silmissäni sosioekonomisesti haavoittuvassa tilanteessa. Miten te tämän määrittelette? Haluaisin tähän vielä tarkennusta. Sitten kysyisin vielä, kun uudelleen sijoittamisesta puhutaan, niin ajattelet harkitteko nyt lähinnä uudelleensijoittamista pois Italiasta ja Kreikasta? Sieltäkö aiotte suositella ihmisten uudelleen Meillähän on hyvä, meillä Ruotsissa on hyvää yhteistyötä monien maiden kanssa, mutta minä haluan tietää, että onko tässä tarkoitus lähinnä keventää Italia ja Kreikan taakkaa. Kiitos. Okay, thank you. Um... Kiitoksia. Ajattelin, että meidän pitäisi ehkäpä pyytää komissioltakin huomioita? Voisimmeko me näin tehdä jossain vaiheessa? Mutta oliko nyt muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Kukaan ei ilmeisesti. Ottaisimmeko me nyt RCn puheenvuoron, kun muutkin kansalaisjärjestöt halusivat käyttää puheenvuoroja. Olkaa hyvä. And, uh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikista puhujille näistä hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista, erityisesti äm, ICMClle ja Petrolle näistä erittäin kovista ponnistuksista. On hienoa, että kansalaisjärjestöllä on myöskin kä- mahdollisuus käyttää puheenvuoro täällä mm, kuulemisessa. Äh, me Kansainvälinen punainen risti toimii kriisialueelle. Me teemme töitä myöskin uudelleen sijoittamisen parissa. Me meidän kauttamme kulkee 10 000 pakolaista uudelleen sijoittamisen ja integraation läpi vuosittain. Me olemme todellakin nähneet, että Euroopan unionilla on nyt varakkana alueena ja humanitaarisena toimijana korkea aika astua eteenpäin ja tarttua vastuuseensa. Kuitenkin me olemme huolissamme, kuten muutkin kansallisjärjestöt, siitä, että tämä järjestelmä luo todellakin lisäarvoa, eikä vain rajoituksia. Meidän täytyy luoda lisäjärjestelmä, joka ei korvaa muita spontaaneja saapumistapoja tai muita laillisia maahantulotapoja. Kuten tässä äh, Roperi sanoi, meille on myöskin erittäin tärkeää, että uudelleen sijoittelupuitteisto johtaa äh, todellisuudessa Euroopan saapuvien äh, pakolaisten määrän nousuun, eikä mitään kattoja luoda uudelleen sijoittelumäärille. Ähm, IRC on puhunut 108 000 pakolaista vuosittain. Tämä on mielestämme toteuttamiskelpoinen, reilu lukumäärä. Meillä on tuolla salin takana asiakirjoja liittyen tutkimuksiimme. Ja tässä yhteydessä voisin esittää paneelille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, jotta voisimme humanitaarisen luonteen uudelleen sijoittamisessa säilyttää, mielestämme on erittäin elintärkeää, että humanitaarisia toimijoita saadaan Euroopan parlamenttiin, ei vain tätä kehystä rakentamaan, vaan myöskin vuotuiseen seurantaan ja toimeenpanoon mukaan, että voisimme nähdä, kuinka toimeenpano toteutuu. voisitko jakaa kantoja niin siitä, kuinka tämä voitaisiin parhaiten toteuttaa ja ää, mitä tulee sitten delegoituihin säädöksiin ja korkean tason uudelleen sijoittumiskomiteaan? Ähm, antaa mielipiteenne. Ja haluaisimme myöskin integraation liittyvän mielipiteenne, sillä yksi avainasioista, jossa Euroopan unioni voi tarjota lisäarvoa ja helpottaa äh, äh, pakolaisten uudelleen sijoittamista on integraatio. Tässä on valtavasti vielä tehtävänä selvästikin. Oletteko samaa mieltä, että ähm, saapumisen jälkeiset integrointitoimet voivat olla osa kehystä ja voisiko meillä Euroopan unionin laajuiset äh, Ähm, näiden indikaattoreiden seuranta ja toimeenpanopuitteisto. Paljon kiitoksia. Voisin nyt pyytää paneelin puhujia käyttämään puheenvuoron. Ähm, ja pyydän sitten, että Malin Björk tämän jälkeen tekee yhteenvedon aivan lopuksi. Hän voi tehdä sitten yhteenvedon ja vetää johtopäätöksiä. Nyt äh, pyydän Aivan ensimmäisenä Ben Parselin jälkeen tämän puheenvuoron. Voisitko vastata lyhyesti ja niihin kysymyksiin, jotka teidän mielestänne ovat teille kaikkein tärkeimpiä? Kiitoksia. No- Kiitos. No minulle ei ehkä nyt suoraan kyllä yhtään kysymystä esitetty eh, ja tuota ehdotusta en halua kommentoida itse. Olen siis ollut tästä vertailevasta tutkimuksesta vastuussa. Mutta voisin ehkä sanoa, että kun puhutaan uudelleen sijoittamisen määrästä, että lisääkö tämä ehdotus uudelleen sijoittamisten määrää, niin luonnollisesti voimme nähdä, että kyllä tässä sellaista suuntausta on, että vastauksena pakolaiskriisiin monet maat ovat yrittäneet sulkea rajansa ja tulla tiukemmaksi, mitä tulee turvapaikkoihin ja maahanmuuttajiin ylipäätään. Ja sitten tietenkin tässä on hiukan nämä muutakin kuin suojelun tarjoaminen Monet maat ovat alkaneet uudelleen sijoittamiseen osallistua. Se on hienoa, mutta numerot ovat hyvin pieniä monien maiden kohdalla, joihin tutustuimme, joten tavallaan tämä on myös poliittinen viesti, että nämä äh, ohjelmat äh, sanovat, että teemme hyviäkin asioita, emme vain sulje äh, rajojamme, mutta kyllä näihin numeroihin tulee keskittyä myös tulevaisuudessa. Kiitos. Briefly, um, from Paljon kiitoksia äh, UNHCRn kollega. Ähm, lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitän näistä kysymyksistä. Koitan vastata niihin lyhyesti. Ensinnäkin Niin täällä puhumme pakolaisten tunnustamisesta tai henkilöistä, jotka tarvitsevat uudelleen sijoittamista. Identifiointi lähtee siitä, kun UNHCR on saanut saa rekisteröidyn pakolaisen ja vierailut yhteisössä. Tämä on siis jatkuva menettely eikä kerta, kerrasta poikki käsittely, kun pakolaisia valitaan uudelleen sijoittamista varten. Tähän liittyy myös näiden ihmisten ne maantuntemus ja riskit ja muu Tämä on hieman sekavaa. Syyrialaisten osalta meillä on erittäin hyviä tietoja, joita kerää paitsi UNHCR, myös kaikki muut humanitaariset kumppanit, jotka tekevät työtä naapurimaissa. Ja tätä dataa on kerätty yhteen foorumin, johon UNHCR pääsee käsiksi ja sen perustalta voimme katsoa, kenellä esimerkiksi on tietyn ikäisiä lapsia tai mi, tai missä tapauksessa perheitä ennen on jo matkustanut lapsi tai nainen. Identifiointi todella on jatkuva toiminta. UNHCR on tässä aivan erikoisasemassa. Useita kysymyksiä esitettiin laajemmista määritelmistä, sosioekonomista haavoittuvuudesta ja perheen yhdistämisestä. Uskon, että sosioekonomisen tilanteen kannalta on tärkeää tarpeen määritellä, mitä siellä tarkoitetaan. Jotkut totesivat, että monet makolaiset voisivat sopia tähän kategoriaan, se on totta. Meidän niin on, on otettava huomioon se, että kun otetaan käyttöön uusia kriteerejä, niin on huomioitava olemassa olevat järjestelmät. UNHCR ja kansallisjärjestössä on otettu pohjaksi olemassa olevat kriteerit. Jos meillä on nyt uusia, joita ei ole selvästi määritelty, voi olla, että että heikennämme järjestelmän turvavakuuksia. Sitten perheen yhdistämisestä, kuten puheessani totesin, tämä on aika arkaluntainen asia. UNHCRllä on perheen yhdistäminen ollut yhtenä uudelleen sijoittamisen kriteerinä, mutta ainoastaan niille yksilöille, jotka muussa tapauksessa ei voi hyötyä oikeudellisista reiteistä Eli tässä on hyvin erityistapaukset mukana, kun mukana otetaan perheen jäsenet laajasti, niin sekoitamme perheen yhdistämiseen ja uudelleensijoittamiseen ja uudelleensijoittamismahdollisuudet, jotka ovat niin arvokkaita ja niin harvinaisia, niin niistä oikeastaan otamme, otamme paikkoja ja niin siirrämme niitä perheen yhdistämisasemaan. Tämä on aika kriittinen juttu lisäisikö tämä sitten määriä? Jos haluamme, että määrät lisääntyvät, niin uudelleen sijoittamista pitää korvata muilla reiteillä, eikä sillä ole korja, korvattava muita reittejä. Pärhän yhdistäminen tässä tärkeä, Kyllä uudelleen sijoittamisen pitäisi olla edelleen perust, sellainen, että se perustuu tarpeille, se on humanitaarinen väline ja se, siihen liittyy myös vastuun jakaminen. Tarvitaan asianmukaiset resurssit, erityisesti vastaanottojen kotouttamispuolella. Jos kaikki tämä toteutuu ja saadaan tästä pakettia, niin sitten voimme kyllä nähdä suurempia lukujakin. Voisin vain sanoa, että vuoden 2012 ja 2016 välillä UNHCRn uudelleen sijoittamismäärät ovat kaksinkertaistuneet 75 000 120 000 muutamassa vuodessa. Puhun vain tietenkin äh, käsiteltäväksi ottamisia, ottamisia. Mutta tämä on merkittävä hetki New Yorkin julistuksen jälkeen, niin, niin että saadaan määrät kasvamaan. Nyt on todella hyvä hetki saada laajempia ohjelmia käyttöön, mutta tarvitaan tarveperustan harkinta ja järjestelmä, joka perustuu aikaisemmin järjestelmille. Um, Meillä on vielä kolme puhujaa. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Can stop here. Thank, Thank you. Thanks. So Pet... No, voinkin päättää tätä. yes. Just for two, three yeah, minutes. Very... Aivan lyhyesti. Niin, noista numeroista. Numerothan ovat tärkeitä. Kymmenen vuoden ajan olemme jo pohtineet, että miten tämä saataisiin hoitettua Ja ajattelenkin nyt ehkä niin, että jos katsotaan syrjalaisten kokemusta tai kokemusta heistä ja UNHCRn toimia ja sitä, että miten voidaan löytää laillisia reittejä uudelleen sijoittamiseen, niin tämähän on onnistunut aika hyvin. Yli 130 000 paikkaa oli ja kun vetomukseen vastattiin tässä nyt äh, tässä asetusehdotuksessa kaikki taas sulatetaan yhteen ja näyttää siltä, että perheyhdistämisestäkin tulee osaa uudelleen sijoittamisesta tässä. Oikeastaan nyt sitten rajat hämärtyvät. On vaikea sitten enää sanoa, että, että mikä on mitäkin, kun perheyhdistäminen ja uudelleen sijoittaminenkin yhdistetään toisiinsa. Ja tietenkin voi toimia monella eri tavalla, voi hakea lisää sponsoreita ja niin edelleen, mutta älkäämme sitten enää kutsuko sitä uudelleen sijoittamiseksi. Thank you and, uh... Kiitoksia. Ja Oskar Ekman, olkaa hyvä. Lyhyesti tähän uudelleen sijoittamisen kasvattamiseen Euroopassa ja kuinka se voitaisiin toteuttaa aivan logisesta näkökulmasta. En nyt mene kapasiteettikysymyksiin tai sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät poliittiseen keskusteluun tiukemmin. Kyllä olen sitä mieltä, että paljon esimerkkejä on 25 äh, 000 äh, Kanadan mm, vastaanottomäärä muutamassa kuukaudessa ja sitten 20 000, he eivät uudelleen tätä tietääkseni tule toteuttamaan, sillä uudelleen sijoittaminenhan on pitkän välin toimintaa ja sen pitäisi kasvaa hitaasti, mutta mm, kuten mainittua, me tarvitsemme äh, uudelleen sijoittamiseen äh, rakennuspalikat äh, kuntoon, jotta voisimme kasvattaa määriä ja meidän pitää olla todellakin uudelleen sijoittamisjärjestelmä, joka toimii. Mielestäni Euroopassa on mahdollisuuksia tämä logistinen haaste selättää. Tämän vuoksi me olemme nimenomaan aloittaneet oman projektimme, jotta valmius kasvaisi. Voisimme ehkä poliittisesta kavista ottaa muutamia käytännön kysymyksiä pois Näistä asioista voimme oppia ja kun me opimme, voimme kasvattaa toimintaa. Kiitos. Paljon kiitoksia ja viimeinen puhujamme Patrice Casada, olkaa hyvä. Kuten näette, panelistit ovat pitkälti yhtä mieltä. Meillä on toki mahdollisuus saada aikaan kunnianhimoinen EUn ohjelma ja uskomme kyllä, että sillä voitaisiin täydentää kansallisia järjestelmiä, sitä voitaisiin tukea komission taholta, mutta on totta, muistaa, että tietyssä määrin paholainen pikku asioissa tässäkin ehdotuksessa, joten kyllä työtä on tehtävä asetuspuolella. Varmaankin tarvitaan lisää selvyyttä. Kyseessä on hyvin traumatisoitu väestön osa. Ja siitä on päästä eroon. Kyseessä on henkilöt, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Me olemme heille sen velkaa, että saadaan kunnon, kunnon apu aikaan. Kyllä täällä on mahdollisuuksia Euroopassa. Tarvitaan täydentävää ohjelmaa, jossa keskitytään erityisesti kotouttamispuoleen. Kiitoksia. Thank you also for using the word Paljon kiitoksia. Tässä integraatiota käsittelitte enemmän kuin muut. Paljon kiitoksia, kiitoksia koko paneelille. Nyt käännyn Malin Björkin esittelemme puoleen. Ja olkaa hyvä ja vastuja kysymyksiin, mutta antakaa myöskin oma yhteenvetonne ja oma lähestymiskulmamme kulmanne tähän asiaan. Sehän on välillä vaikeaa, mutta te voitte nyt vetää loppu yhteenvedon. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikki panelistit ja kiitokset kaikki kollegat. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, että tämä on hankala juttu, koska siinä on tiettyjä ongelmallisia artikloja, jotka vielä kyllä kaipaavat parannusta aivan varmasti. Ja tärkeähän asia tämä on ja parlamentissa olemme hyvin sitoutuneet sen parantamiseen. tässä IOMn viimeinen puhuja sanoi, että eh, ihmiset nostavat eh, eri asioita esiin, keskittyvät eri asioihin, mutta tietyillä aloilla on paljonkin yksimielisyyttä. Minä olen todella monta <laughs> asiaa täällä nyt kirjannut ylös tänään ja tehnyt muistiinpanoja, mainitsen nyt näistä vain ehkä muutaman. Mielestäni ilmeistä on, että uudelleen sijoittamisesta ei saa tulla maahanmuuttovalvonnan välinettä. että olemme nähneet tämän neuvoston päätelmissä myös kehityksestä ja avusta. Sehän on alistettu nyt sitten nämä maahanmuuttokontrollille ja meidän Euroopan unionissa täytyy tehdä todella merkittäviä päätöksiä ja tämä lakiehdotus on yksi tilaisuus tehdä hyvä päätös. Täällä on sanottu, että uudelleen sijoittamisen tulee olla tarve perustaista, sen pitää olla Eh, individualistaa ja se on solidaarisuuden väline. Ja meidän eh, parlamentissa tulisi juuri näihin keskittyä, näihin ulottuvuuksiin. Lisäksi mielestäni meidän täytyy todella katsoa, kun puhutaan näistä hyväksymiskriteereistä, valintakriteereistä, niin niissä tarvitaan mahdollisesti parannusta, joitain täytyy ehkä poistaa, joitain paremmin määritellä. Mainitsitte nuo sosioekonomiset kriteerit muun muassa, samoin IDP-kysymys, joten kyllä minä katson, ja, ja perheenyhdistäminen, tässä vaarana on se, että numerot itse asiassa laskevat, jos tehdään asiasta tällainen hyvin hämärä ja olemassa oleva lainsäädäntö perheyhdistämisestä sulautetaankin sitten tähän uudelleen sijoittamiseen. Eli kyllä meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia. Sitten jotkut mainitsivat täällä ehm, sen, mitä voi jättää poissulkemiskriteerit. Jos joku on yrittänyt laitonta maahantuloa, sen ei tulisi sitten sulkea häntä pois järjestelmästä tai sen mahdollisuuksista, tai jos joltakulta uudelleen sijoittamista ei ole hyväksytty tietyssä maassa, niin epäreilua toden totta ja syrjivää olisi sitten sulkea häneltä kaikki muutkin mahdollisuudet. Monet teistä olette maininneet myös integraation, ja se mielestäni on yksi asia, jonka osalta ehdotusta tulee toden totta parantaa niin, että saadaan aikaan EU puitteet. En nyt puhu tästä sen enempää, mutta minä sain monia, monia hyviä ajatuksia tähänkin liittyen puheenvuoroistanne. Sitten yksi asia, joka täällä nousi esiin, olivat ne numerot. Meillä on oikein erinomainen varjoesittelijätiimi, mutta kyllä ehdotus tällaisenaan ei varmaankaan johda määrän lisääntymiseen. Tämä on yksi täydentävää lisää laillisten reittien joukkoon ja meillä on oltava toden totta sellainen järjestelmä, joka tukee määrän lisäämistä. Täällä asiantuntijat sanovat, että tämä on toden totta logistinen haaste. Näinhän tietenkin on, mutta kun on niin monia hyviä kokemuksia paitsi Ruotsista, myös muista maista, jotka Jämännänkin tutkimuksessa mainittiin, että tähän hyvään kokemukseen tulisi perustaa jatkotoimia ja näin saada numeroitakin sitten ylöspäin ja lisääntymään. Tulen tekemään jatkossakin yhteistyötä paitsi teidän panelistien kanssa, tietenkin juuri meppikollegojen kanssa niin, että saadaan tämä järjestelmä toimivaksi, että voidaan luoda eurooppalaiset puitteet, jotka ovat reilut ja jotka lisäävät äh, uudelleen sijoitettujen määrää, mutta jotka joka, jotka puitteet eivät kuitenkaan sitten hämärrä rajoja näihin muihin kysymyksiin. Meillähän on unhcr kokous tulossa ja sitten täytyy tietenkin tätä kolmikantaa yhteistyötä ajaa. Sehän on nyt pohjana uudelleen sijoittamisohjelmille. Joten täytyy sanoa, että Olipa hieno iltapäivä. Kiitoksia panelisteille siitä, että tulitte Euroopan parlamenttiin jakamaan tietoanne, antamaan panoksenne meidän työhömme. Se, mitä teille jäi tänään sanomatta, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Minä olen käytettävissä ne samoin varjoesittelijät. Me tarvitsemme teidän panostanne myös jatkotyössämme. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, Malin. Paljon kiitoksia Malin Kiitokset varjoesittelijöille ja kiitän myöskin jäseniä, jotka löysivät ajan tulla tänne mukaan. Haluaisin kiittää myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia, kaikkia niitä, jotka ovat täällä tänään paikalla ja niitä, jotka ovat kiinnostuneita tästä kysymyksestä. Kuten Maalin sanoi, haaste on valtava, ei vain täällä, vaan turvapaikanhakupaketissa. Me olemme käyttäneet hyvin paljon ponnisteluja ja aikaa, että voisimme varmistaa sen, että meillä on kestävät rakenteet Ähm, tämä on osainen ja Paljon kiitoksia Maalin. Äh, hyvää onnea tämän kysymyksen parissa. Kiitoksia kollegat. Kiitoksia, että osallistuitte tähän kuulemiseen. Meillä on vielä yksi asia esityslistallamme. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Ne olemme hiukan ylittäneet nyt aikarajan, mutta meillä on tämän päivän viimeinen asia varsinaisen valiokuntakokouksen esityslistalla. Kyseessä on Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22. syyskuuta 2016. Tämän asian tulee esittelemään Euroopan parlamentin oikeudellisen, oikeudellinen yksikö kyseessä ovat yhdistetyt asiat C14-15 ja C116-15. Oikeudellisen yksikön edustaja Kajola, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolmannen kamarin tuomio 22. syyskuuta 2016 koskee koskee kahta yhdistettyä tapausta, jotka ovat Euroopan parlamentin kirjoittaminen. Ne koskevat useiden neuvoston päätösten kumoamista. Ja ne koskevat ajoneuvojen rekisteröintiä ja sormenjälkitietoja. Neuvosto hyväksyi nämä päätökset täytäntöönpannassaan päätöksiä, jotka koskevat tiettyjä säännöksiä, jotka liittyvät neuvoston päätökseen 2008-515 ja ne koskevat rajatylittävää yhteistyötä terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjunnassa. Tämä koskee niin sanottua PRUM-päätöstä. Kuten tiedätte, PRUMin päätös hyväksyttiin ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan niin sanotun kolmannen pilarin puitteissa ja sen tarkoituksena on ottaa mukaan PRUM-sopimuksen säännökset Euroopan unionin laillisiin puitteisiin – Tämä asia, josta päätös tehtiin tuomioistuimessa 8. syyskuuta, on osa useita toimia, jotka liittyvät parlamenttiin kanteisiin neuvottoa, neuvostoa vastaan, kun kyseessä on ne, ne täytäntöpanopäätökset, jotka on tehty saman neuvoston taholta kolmannen puolarin puitteissa, jotta ymmärretään näiden tapausten oikeudellinen kehys, on tärkeää todeta, että parlamentti totesi, että että päätökirjan 36 artikla 9, joka koskee toimia, jotka on hyväksytty EUn sopimusta ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista, pitää tulkita niin, että me säilytetään ainoastaan materiaaliset vaikutukset kolmannen pilarin osalta ja tietyt eh, näiden toimien vaikutukset, kuten esimerkiksi suoran vaikutuksen puute – Tämän lisäksi ja neuvoston kantaa vastaan parlamentti on sitä mieltä, että tämä artikla 9 pöytäkirjasta 36 ei ole sellainen, että sen takia olisi pidettävä voimassa mitään päätöksentekomenettelyjä, mitä ei erityisesti ole pidetty voimassa nykyaikana ja mikä oli eri, eriteen, erikseen kumottu Lissabonin sopimuksen voimaan Kuitenkin tuomioistuin totesi, että Lissabonin sopimuksen voimaan tultua ei itsestään sulita pois näitä täytäntöpane päätöksiä, jotka on tehty kolmannen pilarin asioissa. Kunhan kyseessä on Lissabonin sopimusta ennen tehty neuvoston päätös, jotta voisin selvittää tätä yleistä oikeudellista kontekstia. Totesin edellä mainitut, mutta nyt tässä tapauksessa parlamentti on esittänyt kaksi kannetta ja kumoamisvaadetta. Ensimmäinen näistä koskee väärän oikeudellisen perustan valitsemista päätöksen varten. Toinen kanne koskee olennaisten menettelyvaatimusten rikkomista – Parlamentin ensimmäinen kanne oli perusteltu tuomioistuimen mielestä ja neuvoston päätös on kumottu tämän kanteen perusteella. Näin ollen tuomioistuin päätti, että ei ollut tarpeen arvioida tätä toista kannetta oikeudellisesti. Ensimmäisen osalta tuomioistuin tunnustaa, että aivan kuten parlamenttien toteaa, säädös, jonka mukaan tämä kiistetty päätös hyväksyttiin – Tämä koskee siis artikla 25 kohtaa, kohta, kohta kaksi Prym päätöksessä. Se on laiton, koska seinä äh, määritellään säännötön äh, toimien hyväksymistä varten, jotka ovat äh, kaikkein tiukimmat ja velvoittavimmat, koska ne edellyttävät yksimielisyyttä eikä määrä enemmistä neuvostossa verrattuna menettelyyn, joka koskee tätä asiaa perussopimuksessa. Euroopan parlamenttia ei myöskään kuultu niin kuin olisi pitänyt täytäntöpanotoimien menettelysääntöjen mukaan kolmannen pilarin alla. On korostettava, että tuomioistuin tässä viittaa kolmannen pilarin säännökseen, jota täytäntöönpanin ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Tämä on siis hyvin erityislaatuinen tilanne. Oli miten oli, tuomioistuin totesi, että artiklan 25 kohdan 2 brym sopimuksen mukaan neuvosto rikkoi sääntöjä, jotka koskevat kolmatta pilaria ja näin ollen laittomasti se hyväksyi eh, kiistetyn päätöksen eh, vaatimalla yksimielistä äänestystä neuvostossa ja kuulematta parlamenttia näin ollen tuomioistuin kumosi tämän päätöksen, niin kuin Euroopan parlamentti oli vaatinut. Molempien sekä parlamentin että neuvoston päätöksen mukaisesti tuomioistuin päätti, että säilytetään tämä päätöksen tilanne siihen asti, kunnes uusia asiakirja, uusia päätöksiä hyväksytään, joilla sen korvataan. Ne, ne on neuvostossa hyväksyttävän olemassa olevan menetelmän mukaisesti kuultuaan Euroopan parlamenttia. Eli tulos oli sama kuin se, mihin pääsimme muissa kuudessa tapauksessa tuomioistuimessa. Ja näissä tuomioistuin kumosi useita neuvoston päätöksiä. Olen nyt teidän käytettävissä ne kysymyksiä varten. Kiitoksia you very much, Mr. Kaiola. After that, I'm hoping... Um... Kiitoksia, herra Kaiola. Haluaako joku jäsen esittää kysymyksiä? Edustaja halla tulitteko sitä varten tänne paikalle? Toivoin, että näin olisi. Edustaja Sipol, no te tulitte vain koordinaattorin kokoukseen. Herra Kaiola, kaikki tämä työ olen varma, että joku webstreamin välityksellä arvosti tätä esitystä. Minä arvostin sitä suuresti. Sen haluan sanoa paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä lausunnosta. Arvostamista suuresti. Nyt me pidämme lyhyen 10 minuutin tauon ennen koordinaattoreiden kokousta. Paljon kiitoksia vielä kerran oikeudelliselle yksikölle, herra Kaijola. Eli nyt lyhyt 10 minuutin tauko ennen koordinaattoreiden kokousta. Eli jos täällä on joku, joka ei ole koordinaattoreen, tiedoksi, että koordinaattorit kokoutuvat suljetuin ovin. Aloitamme 17.30. Toivottavasti tämä oli vaivan arvoista edustaja halla